Hyvää iltapäivää. Aloittaa valiokunnan istunto. Järjestäytykäämme. Ja jos ihmettelette, olen tässä, koska olen ikäpuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissa ollessa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Onko teillä mitään huomioita esityslistasta. Hiljaisuutta pidän myöntymisen merkkinä, joten hyväksymme esityslistan. Toinen kohta on puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on vain yksi vaatimaton tiedonanto, eli vahvistan, että meillä on tulkkaus kaikilla kielillä tänään. Mutta yksi kieli tippuu pois. Ja puheenjohtaja silloin kertoo, mitkä kielet ovat silloin käytössä. Meidän pitäisi... Onko meillä esitys pöytäkirjoja? Ei. Hyväksyttäväksi ei. Eli seuraava kohta esityslistalla on tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja otamme tämän nipuissa tai viipaleissa. Ensimmäinen blokki on Rova Riera Madurellin mietintö. Ja seuraavaksi hänen jälkeensä Carvalho. Eli kaksi puhujaa aloittaa ja sitten jäsenet, muut jäsenet voivat puhua. Ja varoitan teitä, että laitan kellon päälle ja kopautan puheenjohtajan nojaa, jos puhutte liian pitkään. Liian pitkään merkitsee vähän yli kaksi minuuttia. Puheenjohtaja tulee käyttämään harkintavaltaansa. Pitemmittä puheitta. Jos rouva Riera Madureidille sopii, voisinko antaa hänelle puheenvuoron? Muchas, muchas gracias, presidente. Verle de presidente me recuerda. Kiitos puhemies. Niin Kuten san, muistatte minua vanhoista öistä, kuten sanoitte, aikaa vähän käytössä, niin aionkin selitellä perusteluja sille, mm, kahdeksan perustelua sille, jotka ovat saaneet meitä tekemään tarkistuksia, jotka ovat nyt teidän edessäni tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan komission alkuperäistä ehdotusta. Ensimmäinen perustelu on loogisesti se, että otetaan huomioon kriisi. Jotta päästään ulos tästä valitsevasta kriisistä ja elytään Euroopan taloutta, Eurooppa on ryhtynyt selkeästi suuntautumaan tiedon talouteen, talouteen, joka ottaa huomioon Euroopan 2020 strategian ja voi menestyä vain, jos taataan investointi- ja innovaatiojärjestelmän vakaus Euroopassa ajatellen nimenomaan taloudellisia resursseja ja ihmisresursseja ohjelma, puiteohjelma 2020 eh, täytyy ottaa huomioon myöskin mm, seitsemännestä puiteohjelmassa käytävissä eh, rahoitusneuvotteluissa. Kilpailukyky ja ihmiset ovat tärkeitä ilman tutkimusta. Ei ole myöskään eh, tunteja, ei voida saada kasvua eikä kehitettyä innovaatiota eteenpäin. Mietinnössä on tarkistuksia, jotka suuntautuvat siihen, että vahvistetaan meidän kykyämme houkutella ja edistää parhaita lahjakkuuksia. Olemme myöskin ottaneet käyttöön indikaattoreita, jotka liittyvät inhimillisiin resursseihin, jotka ovat perusta sille, että voidaan arvioida horisontti 2020. Toinen asia, jonka olemme ottaneet perusteeksi, on se, että taataan todella se, että jatketaan innovaation linjalla pyritään integroimaan ja jatkamaan tutkimustoimintaa innovaation ja taloudellisen kehityksen osalta on askel oikeaan suuntaan. Tämän todettuani se, että pyritään vahvistamaan uutta ohjelman arkkitehtuuria, saattaa muuttua myöskin sen heikkoudeksi, jos ei synny tasapainoa eri osien välillä, eli yksittäisten osien keskellä tutkimus, innovaatio ja ennen kaikkea ajatellen budjettia. Tärkeää myöskin valmistaa se, että eri innovaatiosyklin vaiheet ovat tasapainossa ja e, tärkeää on luoda sektorikohtaisia ohjausryhmiä, taata myöskin monitieteisyys ja luoda pohja myöskin e, tämän pääoman taakse. Sitten nämä huippuosaamisen tasot tässä puhutaan nimenomaan siitä, että huippuosaamisen taso tutkimuksessa merkittää myöskin sitä, että huomisen, huominen tutkimuksen huippu edellyttää sitä, että tämä huippuosaamisen pilari saisi kolmas osan koko ohjelman budjetista. Neljäs syy on sitten se, että meidän täytyy myöskin kohdata maailmanlaajuiset haasteet. Ajattelen seitsemättä puiteohjelmaa. Tavoitteena on ollut energia, joka on osoittautunut sitä, että on tarvittu nimenomaan budjetin lisäämistä – ja tämän budjet, no, varmasti on esille lukuisessa päätösalsamissa. Mitä tulee sitten myöskin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, olemme katsoneet, että olisi tärkeää varmistaa, että alhain pyritään vähentämään energialutusta ja että pyritään suuntautumaan nimenomaan uusiutuviin energioihin. Sitten eh, sosiaaliset näkökannat, niissä pyritään eh, säilyttämään nimenomaan komission tämä rakenne paitsi että otetaan huomioon haasteet, jotka liittyvät enemmän siis osallistaviin yhteiskuntiin. Toisaalta on, voidaan nähdä tuollaisia haasteita, että pyritään myöskin eh, eh, katsomaan sosiaalinen kehitys ja pyritään myöskin suojelemaan vapautta ja turvallisuutta Euroopassa. Tällä tavoin ensinnäkin sosiaali- ja humanitieteet voivat tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä siinä, kun riidytään kohti yhteiskuntia, jotka ovat enemmän sisällyttäviä ja innovatiivisempia. Näillä tarkistuksilla pyrimme myös, tämä olisi meidän viides perusteemme, pyrkisimme myöskin saamaan aikaan todellisen puiteohjelman piirteet tähän horisontti 2020. Puiteohjelmat ovat olleet ratkaisevan tärkeitä siinä, miten tiede ja teknologiajärjestelmät ovat kehittyneet Euroopassa, kiitos rahoituksen, kiitos toimien. Ne ovat mahdollistaneet myöskin sen, että huippututkijat ja huippuajatukset ovat päässeet liikkeelle. Yksi prioriteetti nykyisessä mietinnössä on ollut suojella nimenomaan tätä. Olemme pyrkineet vahvistamaan yhteistyöhankkeita, jotka ovat nyt ylikansallisia, jotka pyrkivät edistämään kilpailukykyä kaikilla alueilla. On, pyritään ja tämän huomioon rahoitusta suurin hankkeisiin, mikä saattaa vaikeuttaa uusien osallistujien toimista mukaan ja osallistumista samaan järjestelmään. Ja tätä kautta olemme pyrkineet lisäämään, tätä olemme pyrkineet, tässä olemme pyrkineet lisäämään rahoitusta eri tutkimuksen infrastruktuureissa ja olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota syviin rakenteisiin. Olemme myöskin pyrkineet luomaan uuden tavoitteen, joka on erityinen, joka laajentuu koskentamaan huippuosaamista – ja niin, että vahvistetaan koko unionin tutkimuksen akselia. On kolme tärkeää perustelua, jotka jätän nyt keskustelussa esteltäviksi, mutta haluaisin kuitenkin vielä saada yhden sekunnin aikaa, koska haluaisin sanoa yhden asian, jos kiittäisin sitä. I mean, you could come back with those three points. Okay. Okay? But, otherwise, uh, otherwise... May, may I have one, one sec- Voisitko puhua ihan sekunnin? Minä haluaisin komis- valiokunnan sihteeristöä, omaa ryhmäni sihteeristöä, toimistoa, niin kaikki apot olen saanut siitä, että olen pystynyt, pystynyt tekemään tämän mietinnön. Samoin myöskin varjoesittelijöitä eri ryhmistä, esittelijöitä ja muista esityksistä, jotka ovat saaneet, koskeneet tähän, kokon, tähän kokonaisuuteen, joka on puitohjelma. Ja tärkeää on saada tukea heidän lahjakkuuttaan, heidän haluaan saada aikaan hyvä tulos ja myöskin komission osalta haluaisin kiittää erinomaisesta yhteistyötä ja neuvostoa ja Tanskan puheenjohtajavaltiota. Meidän käsissämme on hyvin tärkeä asia, herra puheenjohtaja, ja kaikkien yhteistyöllä ja avulla olen varma siitä, ottelemme saman aikaan hyvän tuloksen. Olen avoin kysymyksille. Kiitos. I understand the speaking time was a... Ymmärsin kyllä, että puheajasta sovittiin etukäteen. Onnittelen, että os- osasitte nipistää tämän puheenne. Äh, ajan puitteisiin, mutta muiden puhujien kohdalla täytyy olla tiukempi. Kavalio. Kiitoksia puheen, puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Haluaisin kiittää kollegaani ihan heti kättelyssä muiden mietintöjen esittelijät, äh, varjoesittelijät ja äh, EPPn työryhmä ja neuvosto ansaitsevat myös kiitoksensa. Tässähän on kyse Horizon 2020 ohjelman täytäntöönpanosta ja sen prioriteeteista. Tämä liittyy siihen, mitä Madurell omassa mietinnössään esittää yksityiskohtaisemmin. Minun panokseni tähän mietintöön koostuu neljästä elementistä. Ensinnäkin osaamisesta ja osallistumisesta. Mitä tulee osaamiseen, erinomaisuuteen, sen tulisi olla koko Horizon 2020-ohjelman vetovoima. Se edellyttää myös laajaa osallistumista, jotta voimme kirvoittaa osaamista, erinomaisuutta kaikkialla Euroopassa. Ja tietenkin täytyy lähteä ruohonjuuritasolta ylöspäin. Se on, sen täytyy olla lähtökohta. Horizon 2020 ohjelmassa meidän täytyy erityisesti korostaa ja painottaa erinomaisuutta ja siihen pyrkimistä. Omassa tekstissäni esitän useita muutosehdotuksia, joiden tarkoitus olisi tehdä konkreettiseksi tämä tikapuut erinomaisuuteen ajatus. Sitten haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on rakentaa synergiaa rakennerahastojen kanssa. Tarkoitushan on vaalia parempaa synergiaa näiden ohjelmien välillä. Haluamme korostaa sellaisten ohjelmien erinomaisuutta, jotka ovat olleet erittäin myönteisiä, mutta eivät olisi ilman Horisontti 2020-ohjelmaa saaneet rahoitusta. Haluan myös korostaa tutkimusohjelmien tärkeyttä, muun muassa pilottiohjelmia ja demonstraatiohankkeita on myös erittäin tärkeää saada tämä uusi tieto sosiaalisen yhteiskunnalliseen käyttöön. Kolmanneksi, mitä tulee Euroopan teollisuuden alan osallistumiseen, useat tahot ovat olleet kiinnostuneita tästä asiasta. Teollisuuden osallistumista ei pitäisi rajoittaa tähän leadership-pilariin, vaan se tulisi, sen tulisi olla jakautuneena kolmen pilarin kesken. PK-yritykset ovat myös erittäin tärkeitä, kun halutaan parantaa Euroopan unionin teollisuuden kilpailukykyä. Ja olen ottanut tänne mukaan useita muutosehdotuksia, joiden tarkoitus on saavuttaa nämä tavoitteet. Muun muassa tällainen innovaatiovoucheri on yksi äh, sellainen. Sitten haluaisin parantaa tieteellistä koordinaatiota ja koska ne ovat usein olleet meille, se on usein ollut meille huolenaihe. Ympäristöasioita on vahvistettu erityisesti tieteellistä koordinaatiota, joka koskee kaikkia Horizon 2020 ohjelman alaohjelmia. Tarkoitus on saada aikaan tasapainoa pienten ja suurten hankkeiden kanssa, myös sukupuolten tasa-arvo on erittäin tärkeää. Ja myös nuorten työllisyys on tärkeä asia meille. Hyvät kollegat, mitä tulee niihin prioriteetteihin, jotka sisältyvät jo komission ehdotukseen, niin olen niihin lisännyt useita aiheita, jotka mielestäni ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat sellaisia, joita ei ollut sisällytetty tai ei ollut riittävän vankasti painotettu komission ehdotuksessa. Ensinnäkin vesi, nuo muun muassa luonnonkatastrofit, metsäpallot, kulttuuriperinne ja energiantuotanto ja sen tehostaminen. Ennen kuin lopetan, haluaisin vielä toistaa sen seikan, että yleisesti ottaen omassa mietinnössäni no, noudattelen kyllä Maduran linjoja, paitsi sitä, että itse olen päättänyt pitää tieteen ja yhteiskunnan ja yhteiskunnan haasteet, eli on kuusi, kun taas Madureido on päättänyt sisällyttää sen ykköspilariin. Ja johtopäätöksenomaisesti sanoisin, että Kiinnostuneena kuuntelen teidän kollegoitanne ja näkemyksiänne ja suurella ilolla haluan odottaa tätä, tämän yhteisen tiemme jatkumista, jota olemme jo näinkin pitkään taivaltaneet. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, että pitäydyitte myös aika rajoissa. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensinnäkin Del Castillo, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan nyt EPPn varjoesittelijä, joka on Eler, joka valitettavasti ei voi olla paikalla tänään. Hän on paikalla huomisessa keskustelussa, joten hänen puolestaan on seuraava kommentti. Ensinnäkin Haluaisin onnitella Rova Madurelia erinomaisesta mietintöluonnoksesta, joka käsittelee monia tärkeitä kysymyksiä ja joka on hyvä perusta käsillä olevalle keskustelulle. Haluaisin ilmaista kiitokseni siitä, että me voimme tarjota hyvää yhteistyötä tämän asian puitteissa viimeisten kuukausien aikana. Parlamentti on kehittänyt johdonmukaisen, hyvin voimakkaan lähestymistavan horisontti 2020 pääkysymyksiin. Kuitenkin tärkeämpää on vielä se, että olemme kehittäneet ajatuksen siitä, mikä ratkaisevan tärkeä rooli on uudella tutkimuksella ja innovaatiopolitiikalla Euroopan tulevaisuudessa. Tässä syystä pidän erinomaan, erittäin hyvänä sitä, miten Rova Madurell hyvin toistaa parlamentin vaatimukset, joka liittyy 2020 sen budjettiin, joka olisi 100 miljardia euroa. Monet raportin, mietinnön näkökannat pitäisi myöskin katsoa hyviksi, eli sitä hyvin järkevällä tavalla puhutaan asioihin, joihin liittyy myöskin tärkeät yhteiskunnalliset haasteet. On myöskin tärkeää todeta, miten tärkeää on turvallisuus, samoin kuin nykyinen sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja alueelliset haasteet Euroopan kohtaamassa nämä asiat niin, että se luo niille erityisluonnon budjettiin. Sitten tämä huippuosaaminen. Huippuosaamisen levittäminen ja laajentaminen osallistumisesta horisontti 2020 tulee olemaan yksi tärkeimmistä tehtävistä, joka edessämme on. Tämä voi toimia vain, kun jäsenvaltiot ovat voimakkaasti mukana ja alueet. Kuitenkin horisontti 2020 sen täytyy myöskin sisältää oikeat välineet, joilla voidaan edistää tieteellistä huippuosaamista ja innovaatiota, koska Eurooppa viime kädessä joutuu tukeutumaan täyteen potentiaali, joka sen tutkimus- ja innovaatioyhteisöllä on, koska muuten emme pysty kilpailemaan maailmalla, jossa tulevaisuudessa. Se painotus, joka Rova Marituel on valinnut vuoden 2020 yhteydessä, on sellainen, että se ansaitsee tuken juuri näistä syistä. Toisaalta kuitenkaan tähän mennessä sitä ei ole täysin huomioon, siis tämä on kollegani Ellerin kommentti siis, edelleenkin turvallisuustutkimukselta puututaan, puuttuu selkeitä konkreettisia määritelmiä. Ajattelen sen tehtävää. Tämä on erinäisiä muitakin asioita, mutta minusta olisi pari sovitaan tähän ja ehkä jossain vaiheessa myöhemmin voin esittää jotakin kommentteja lisää. Lopuksi loppulause joka kuuluu näin. Parlamentin täytyy asettaa horisontti 2020 takaisin sinne, minne se kuuluu, nimittäin nykyisen keskustelun ytimeen taloudellisesta kasvusta. Kiitos. Very good. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia kovasti. Ehkä myöhemmin voin antaa teille vielä toisenkin puheenvuoron. Nyt edustaja Hall. Saatte kaksi minuuttia. Kiitos. Pohon Johanssonin tilalla, joka valitettavasti on lennolla, joka on myöhässä. Ensiksi pyytäisin, kiittäisin esittelijöitä mietinnöistä. Kolme neljä havaintoa. Horisontti 2020 ei liity ainoastaan tutkimuksen kehikkoon, eikä käsitellä ainoastaan tutkimusta, ja Johansson on vähän huolestunut siitä, että huomio siirtyy pois toimista, jotka ovat lähellä markkinoita ja vähän liikaa ehkä perustutkimukseen. Perustutkimus ja innovointi ovat tärkeitä ja meidän täytyy säilyttää innovoitu lähestymistapa. Esittelijä neuvosto pyrkii jakamaan yhteiskunnallisen haasteen 6 kahteen, joka loisi seitsemän haastetta. Ja paino erityisesti on turvallisuudelle Alden Varjastelijan mielestä tämä jako on ei-toivottava, koska tuo pilkkominen ää, johtaa siihen riskiin, että yhteiskuntatieteiden antama näkemys riskistä katoaa Fukushiman ja tulvatapereen jälkeen me näemme, että turvallisuudella on myös ympäristöulottuvuuksia. Ja jos me paloittelemme tämän, vaarana on, että tämä, tämä tulee jako teknologiaan, painotus teknologiaan ja inhimillinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus katoavat. Kolmaksi Halden varjoesittelijä on samaa mieltä ehdotetun 15 prosentin budjettikorvamerkinnän kanssa, mutta hän on vähän epävarma sen suhteen, kannattaako prosenttilukua lyödä lukkoon. PK-yritysten kannalta tärkeintä on että puiteohjelma on yksinkertaistettu niin, että sanottaa on helpompaa, vaikka hän tunnustaa, että PK-yrityksellä on osuutensa ohjelmasta, hän ei ole varma, onko korvamerkintä paras keino. Sitten energiabudjetista kaksi kolmasosaa korvamerkitään uusiutuviin energialähteisiin, mikä on tervetullutta. Ja komissiolla on tämä tavoite muuallakin. On tärkeää, että, meillä on myös uusiutuvaan energiaan liittyvää tutkimusta, jotta voimme näitä yleisempiä tavoitteita tukea. Um, the next, uh, on my list... Kiitos ja seuraavaksi listalla on Rava Ford. Kaksi minuuttia karkeasti. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää molempia esittelijöitä siitä suuresta määrästä työtä, jota he ovat tehneet. Ja haluan kiittää kaikkia esittelijöitä siitä, kuinka osallistavasti he ovat järjestäneet näitä kokouksia viime vuosina. Haluaisin kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan erinomaisuuteen, rahoitusasteisiin, avoimeen saatavuuteen ja prioriteetteihin. Tarkoitushan on rahoittaa parasta tutkimusta ja innovaatiota Euroopassa. On erittäin tärkeää, että laajennamme osallistumista, mutta sen ei sen ei pidä tapahtua tieteellisen erinomaisuuden kustannuksella. Ja tiedän, että te molemmat olette äh, pistäneet tänne uusia otsakkeita tätä silmällä pitäen, mutta minä kyllä äh, Puolan Karvalhon äh, eh, lähestymistapaa koska meidän täytyy käyttää hyväksemme myös koheesiorahastoja ja muita rahastoja synergisellä tavalla niin, että saavutamme nämä samat kunnianhimoiset tavoitteet, joita kaikki toki peräänkuulutamme. Mutta mitä tulee tähän laajempaan osallistamiseen, niin sen sijoittaminen erinomaisuuspilariin on asia, joka saattaa ehkä tehdä hallaa erinomaisuudelle, eikä se ole kenenkään etujen mukaista. Minun mielestäni on muitakin tapoja toteuttaa tämä asia ja saada aikaan hyvää koordinaatiota. Mitä tulee rahoitukseen näin yleisesti? Kaikki sidosryhmät, kaikki intressiryhmät haluavat enemmän rahaa, haluavat, että heidän oma sektorinsa mainitaan. Ja mielestäni, mikäli mahdollista, Tarvitsemme jonkin verran joustavuutta, koska kuten tiedämme, meillä on koko ajan edessämme tulossa uusia haasteita, ja se mikä tänään saattaa olla prioriteetti, ei välttämättä vuonna 2018 enää sellainen ole joten hiukan joustavuutta, kiitos. Ja toki PK-yritysten osallistuminen olisi hyvä asia. Olen aina sanonut, että tämä voidaan saavuttaa yksinkertaistamisella, mutta ymmärrän kyllä myös sen, että monissa jäsenvaltioissa, jotka haluavat rakentaa erinomaisuutta, niin niissä on mainittu, että tarvitaan enemmän PK-kokoisia hankkeita, pieniä ja keskisuuria hankkeita, eh, jotta voidaan saavuttaa tämä tavoite. Tällä tavalla voidaan ehkä parhaiten saavuttaa tämä osallistumisen taso. Mitä tulee avoimeen saatavuuteen? No, erityisesti tietyillä tieteen aloilla se on toivottava asia, mutta se täytyy toteuttaa kestävällä tavalla niin, että ei rajoiteta muita liiketoiminnan malleja, koska tarvitaan myös julkistamista, julkisuutta. Ilmaista lounasta ei ole ja julkisuuden kustannukset täytyy maksaa jollain tavalla. Jos niitä ei makseta yhdestä kohdasta, niin raha täytyy ottaa toisesta kohdasta. Ähm, Madera ehdotti erilaisia ohjauslautakuntia. Me haluamme hyvää hallintoa, emme halua tietenkään äh, byrokratiaa. Varmasti tätä asiaa voidaan vielä pähkäillä. Mitä tulee naisiin, toki haluamme, että naisiakin näkyisi tieteen huipulla. Ehkäpä olisi hyvä asettaa tänne yksi kattava artikla tätä tavoitetta silmällä pitäen. Sekä miehet että naiset, jotka joutuvat pitämään tauon urallaan, niin he tarvitsevat tukea ja tällä tavalla tietenkin voidaan auttaa myös naisia takaisin uralle. Kiitoksia. Nyt käyn tässä läpi varjoesittelijöitä. Madora, teidät on lueteltu varjoesittelijänä. Tehän puhutte seuraavassa blogissa, mutta haluatteko käyttää puheenvuoron nyt tässäkin kohtaa kaksi minuuttia? Sim, obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente. Uh, também quero começar por agradecer colegas o trabalho. Hyvin nopeasti haluaisin aluksi kiittää esittelijöitä puheenvuorosta. Meillä on vasta ensimmäinen mielipiteiden vaihto näistä kahdesta mietinnöstä, mutta alkaa jo käydä selväksi, että nämä kaksi mietintöä natsaavat hyvin yhteen. Ja paljon työtä on tehty tämän eteen. Aivan pari asiaa, jotka halusin ottaa nyt esille. Haluaisin tukea niitä esityksiä, joita täällä on tehty. Laajasti ottaen molemmat esittelijät ovat onnistuneet tekemään ehdotuksia, jotka mahdollistavat eurooppalaisen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan asettamisen asioiden ytimeen. Kriisin aikana kysymys inhimillisistä resursseista on äärimmäisen tärkeää. Ei ole tiedettä ilman tutkijoita ja tilanteet vaihtelevat maittain. Ja sitten sananen tutkimuksen jatkuvuudesta yhteiskuntatieteistä ja humanistista tieteistä. Pitäisikö niiden olla mukana? Tämä saattaa olla vähän kiistanalaista. Olen esittelijöiden kanssa samaa mieltä. Ei meillä ole mitään vaaroja turvallisuustutkimuksen säilyttämisessä täällä. Yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet ovat ratkaisevia yhteiskuntien pokkaamisessa. Me, niiden pitäisi olla osa prioriteettejamme. En halua jatkaa liian pitkään, vaan pari kolme lyhyttä kommenttia asioihin, joita ei välttämättä ole vielä käsitelty. Ensinnäkin infrastruktuuri ja tiedon levittäminen on ratkaisevaa eurooppalaisten projektien kannalta. Inf- on välttämätöntä jakaa infrastruktuureja. Kaikkien laitosten, tutkimuslaitosten pitää työskennellä samoin ehdoin. Yhdessä yössä tätä ei saavuteta, mutta kysymys on perustava. Toisekseen tarvitaan parempaa koordinaatiota pilareiden välillä. Muuten vaarana, että meillä on kolme rinnakkaista tutkimusohjelmaa sen sijaan, että meillä olisi tämä tarvittava yhdenmukainen lähestymistapa. Sitten PK-yritysten osallistuminen. Olen karkeasti jotain samaa mieltä yritysten kanssa. Olen jostakin välineistä vähän epäileväinen, mutta tarkastusten aikaa myöhemmin, joten en puhu sitä pitempään. Ja inhimilliset resurssit ovat tärkeitä, kuten sanoin. Kiitoksia kovasti. Ja nyt annan puheenvuoron niitä puhujille, niitä neille Vidal Quatras, Sukalas. Mrs. Del Castillo and Mrs. Nibla. And Mrs. Grostet. We've just... Ja Grostet vielä listan hänemmäiseksi. No, Tämä on se järjestys, jossa teidät näin, joten ei mitenkään naiset ensin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijöitä tehdystä työstä. Horisontti 2020 ottaa huomioon hankkeita joilla, ja pyrkii ottamaan erinäisiin näkökantoihin, se tärkeä painopiste mutta tämä on helppoa tarttua kaikkeen tähän tiedon massaan olemassa ja pyrkiä harmonisoimaan erilaisia intressejä, joita on. Haluaisin ensisijaisesti keskittyä hyvään mietintöön, jonka Rovariera on tehnyt, jossa otetaan huomioon erinäisiä tavoitteita, jotka ovat nousseet sille keskustelulle, keskustelussa, jota on käyty tästä paketista. Tulee olemaan tärkeää pienteksuunten yritysten osallistuminen eurooppalaisessa, eurooppalaiseen tutkimukseen ja noin vähintään 15 prosenttia koko budjetista tulisi osoittaa tähän tarkoitukseen, mikä merkitsisi sitä, että tavoitteiden saavittaminen EU 2020 osalta on saada tietysti investointeja ja saada aikaan että investoinnit myöskin pysyvät Euroopassa, samoin kuin eh, lahjakkuudet, jotta houkutella heitä yhteisön ulkopuolelta työskentelemään tänne. On tärkeää, että komissio ilmoittaa myöskin sitä, miten pannaan toimeen, ja se täydentämään täydentävyyttä ja energiaa tämän ohjelman ja kohesiopolitiikan välillä. Ja tärkeää on myöskin se, mikä rooli on paikallisella ja alueellisella viranomaisilla, jotta luodaan tämä tutkimuksen alue tässä sanoisin, että on tärkeää tulee välttää sitä, että tapahtuu liikaa hajauttumista ja liikaa mutkikkuutta hallinnon alueella. Rova Carvalho on myöskin, ajatellen näisiä painopisteitä pyrkinyt löytämään näiden osalta horisoin, koordinointia rakennerahastojen ja horisontin 20 välillä – ottaen huomioon nimenomaan teollisuuden osallistumisen ja kiinnitän huomioon myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja pyrkien saman impulssin niin siihen suuntaan, että luodaan tällainen Euroopan tutkimuksen alue. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Sukalas, kaksi minuuttia. Kiitos, κύριε Πρόεδρε. ευχαριστίες στις εισηγήτριες. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja muutaman havainnon haluaisin esittää myöskin. Kuuntelin rouva Madurellia ja olin samaa mieltä, kun hän sanoi, että meidän täytyy varmistaa, että ohjelman rahoitus on asianmukainen. Me aloitimme sadasta miljoonasta. Tämä on tästä tippunut Meillä ei voi olla tutkimus- ja innovointipolitiikkaa, jos ei ole riittävää rahoitusta ja eurooppalaista filosofiaa, joka tukee lähestymistapaamme. Itse ajattelen, että tutkimuksen puutteellinen rahoittaminen ei ole kriisiin seurausta – vaan kriisi on pikemminkin seurausta siitä, että emme ole saavuttaneet tätä Lissabonin sopimuksen 3 prosentin tavoitetta. Ajatelkaapa, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme sen saavuttaneet. Nyt näköalat ovat vuodessa 2020. Meillä on kova työ saavuttaa tavoitteet. Jos Eurooppa haluaa kilpailla innovaation ja teknologian alueella maailmantasolla, sillä on paljon tekemistä. Meidän täytyy ottaa tavoite vakavasti ja miettiä, kuinka paljon työtä sen eteen täytyy tehdä. Jos rakennerahastoja ajattelemme, joita ei aina parhaalla tavalla jäsenvaltiossa käytetä, ehkäpä niitä voitaisiin käyttää äh, horisontaalisesti. Horisontti 20-20 yhteydessä. Jos me haluamme paitsi tuottaa tutkimus- ja kehitystyötä, myös kuluttaa tutkimus- ja kehitystyötä, niin kuin minä haluaisin sanoa. Ja EU pitäisi myöskin ajatella Open Access-avointa pääsyä tutkimus- ja kehityksen avulla. Kansalaisten pitäisi saada pääsy niihin tuloksiin, joita heidän rahoillaan on rahoitettu. Olen pahoillani. Tiedän, että on turhauttavaa, kun pitää puhua kellon kanssa. De Castillo, olkaa hyvä. Presidente... Eh, niin, puheenjohtaja, aivan nopeasti. Aion nyt. Niin, haluaisin pelkästään sanoa kolme asiaa. Ensinnäkin haluan onnitella omissa nimissäni esittelijää. Tämmöistä erinomaisen loistavaa työtä haluaisin tarttua kahteen aiheeseen, jotka ovat melko yksinkertaisia ja konkreettisia. Ensinnäkin se, että yhteistyö, kansainvälinen yhteistyö, esittelijä Rova Viera Madurell on ottanut sen mukaan nyt tällaisena horisontaalisena aiheena, ja se täytyy ottaa huomioon näissä eri pilareissa horisontti 2020. Minusta tässä mielessä sen vahvistamiseksi, tämän strategian vahvistamiseksi olisi mielenkiintoista se, että olisi jokin prosenttiosuus toimista ja tavoitteessa, joka olisi vähimmäismäärä, jotta tämä ei jäisi tällaiseksi yleiseksi tavoitteeksi, vaan se olisi yksityiskohtaisempi. Ja mitä sitten tulee näihin tutkimuksen infrastruktuureihin, minusta olisi hyödyllistä sisällyttää tietynlainen eh, upgrading, jolla parantaisiin tutkimuksen välineitä ja tutkimuksen infrastruktuuria euroopan laajuisesti. Taitaa olla vaikeaa kattaa näitä näiden toimien puitteissa, mutta nyt olisi, tämä olisi parempaa ajatella nimenomaan Euroopan asema ja e, tieteellisesti ajatellen nimenomaan tut- yritysten sisällä ja ajattelen huomioon myös tutkimuskeskukset. Minusta nämä kaksi ehdotusta siis, ja sitten voimme puhua myöskin muista asioista. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluan onnitella siitä, että pitäydyitte ajassa ja sitten Niibler, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, minäkin haluaisin esittää muutaman kommentin ja aloittaa ensin kiittämällä esittelijöitä, Vierma Durelia ja Karvaljua. He ovat todellakin puhuneet tärkeimmistä aiheista – ja ottaneet esille sellaiset alueet, joita parlamenttikin on syvällisemmin joutunut käsittelemään. Minä olen komissiotyksen puolesta, haluan sanoa sen, tuen sitä kovasti sen perussuunnan kannalta, mutta ajattelin myöskin pyrkimyksiä, joilla pyritään yksinkertaistamaan tutkimuksen puiteohjelmaa. Ne ovat minusta hyviä. Minä olen sellainen, joka ei päivittäin kiitä komissiota, joten tätä on syytä korostaa, että komissio todellakin on tehnyt hyvän esityksen. Seuraavat kysymykset nousevat kuitenkin vielä mielessäni esiin ja haluaisin keskustella niistä intensiivisemmin täällä valiokunnassa. Yksi on kysymys, joka liittyy yhtenäiseen tukeen yrityksille, pienäkistölle yrityksille ja yliopistoille ja muille tutkimuslaitoksilla. Tähän astihan tämä hoidettiin eri tavalla. Haluaisin ottaa esille kysymyksen vielä siitä, että onko todellakin tarpeen näitä tukiosuuksia, olipa kysymys minkälaisista laitoksista tahansa koska käytännössähän tämä johtaa siihen, että nimenomaan teollisuus massiivisesti tulee saamaan lisää tukia, kun taas tutkimuslaitokset joutuvat pelkäämään sitä, että on tiettyjä rajoituksia. Mutta keskusteluista teollisuuden kanssa olen huomannut, että ensisijaisesti teollisuuden kannalta ei ole tärkeää saada tutkimusrahaa, vaan että saadaan aikaan eurooppalaisia kansainvälisiä verkostoja, jotka ovat saavutettavissa, kun osallistutaan eurooppalaisiin tutkimuksen ohjelmiin. Ja haluaisinkin kuulla, mitä kollegat ajattelevat asiasta, milloin tässä omia varauksiani sen osalta, että voitaisiinko asia kenties jättää siihen muotoon, kuin se on tähän saakka ollut. Sitten tämä tukiosuus pienille ja yrityksille. Esitys on se, että 15 prosenttia olisi se osuus, joka rajat, tuossa olisi esillä. Minun kysymykseni kuuluu, voisiko tämä osuus olla suurempi. Ja sitten kelloa katsoen haluaisin vielä tarttua tähän kulttuuriperintö, sen tutkimukseen. Se on jäänyt pois täältä ohjelmasta. Olisiko jokin syy tähän? Minusta tämä pitäisi ottaa mukaan ohjelmaan. Ja tämän mukaisen tarkistuksenkin tulee vielä tekemään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Grostet, te olette seuraava. Saatte puheenvuoron kaksi minuuttia. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua nopeasti. Mitä arvaa Madurellin mietintään tulee? Siinä on hyviä asioita. Haluaisin vain painottaa huippuosaamista kovasti. Se on Euroopan alueella aivan välttämätöntä. Ja näiden huippuosaamiskeskusten olemassaoloa täytyy ehdottomasti tutkia. Asioiden yksinkertaistaminen PK-yritysten osallistumisen parantamiseksi on erinomainen asia. Tässä täytyy tietysti onnistua. Yhtä asiaa vain pahoittelisin. Manuelin mietinnössä on vähän kansainvälisestä yhteistyöstä, koska minusta on välttämätöntä, että tämä on osa meidän kiinnostuksen kohteita. Ja, ja tartuntatauteen vastainen taistelu kehitysmaissa. Tässä on strategioita kehitettäväksi. Mitä Karvalion mietintään tulee, sen suhteen pahoittelen, että minusta terveys ei ole tarpeeksi näkyvillä mietinnässä. Onneksi on paljon tarkistuksia, jotka pyrkivät kompensoimaan tätä unohdusta. Äh, terveyttä innovaatioiden alue ei pidä mitenkään unohtaa. On välttämätöntä ylläpitää tämä kolmen prosentin BKT-osuus tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Se on ihan välttämätöntä tänään. Me tiedämme, että investoimme liian vähän tähän alueeseen. Bravo, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt antaisin puheenvuoron Roilille kaksi minuuttia. Herr Vorsitzender. Puheenjohtaja, minulla on suuri ilo nyt käyttää puheenvuoro teidän johtaessanne puhetta. Niin tutkimuksesta haluaisin esittää seuraavan kommentin, jos on oikein, että rajallisin varoin me pyrimme saamaan aikaan suuren vaikutuksen ja samanaikaisesti lähdemme liikkeelle siitä, että tuemme huippuosaamista, emmekä levitä näitä varoja kaikkialle tasaisesti. Meidän on tarkastettava erityisesti yhtä kysymystä, mitä me teemme niille alueille, joilla ei vielä ole kehittynyt tällaista huippuosaamista. Minä olisi kysymys, ehdotus, joka on noussut esille aiemmissa keskusteluissa. Eikö voisi olla jotakin mahdollisuutta sille, että olisi varoja, jotka asetettaisiin kilpailun kautta käyttöön, jossa jokin huippuosaamisen aloite olisi yhteistyössä sellaisen laitoksen kanssa alueelta, joka ei ole niin pitkälti kehittynyt talou- alueella, että tätä kehitystä sitten arvioitaisiin ja tähän saataisiin kilpailun kautta rahoitusta. Eräs kollega puhui siitä, että rakennerahaston varoista ja tutkimuksen alalta voitaisiin pyrkiä edistämään huippuosaamista niillä alueilla, joissa edelleenkin on parantamisen varaa. Tämä olisi oikeudenmukaisempaa ajatellen kysymystä, jo, kysymyksiä, jotka kollegat esittävät, jotka tulevat sellaista jäsenvaltioista, jotka eivät saa niin paljon rahoitusta tämän ohjelman kautta. Mutta samanaikaisesti vastaisimme myöskin siitä vaatimuksesta, että me vastaamme tuesta sellaiselle, mikä täyttää vaatimuksen huippuosaamissa niin, että varoja ei levitetä kaikkialle tasaisesti. Tämä on hyvin tär- mielenkiintoinen ajatus, että pitäisikö myöskin tavoitteellisesti asettaa varoja käyttöön tällaisiin hankkeisiin, koska muuten ajatellen päivän vaatimusta, että pyritään tukemaan laajalti Euroopassa, niin me pystyy vastaamaan tähän vaatimukseen. To the second. Kiitoksia. Sekunnilleen aika aikataulussa. Ja Skinner, te halusitte vain minuutin. Ähm. Niinkö? No hyvä on. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää johdonnosta ja niin, saatan ehkä toistaa sellaisia kommentteja, joita täällä on esitetty. Kysehän on työstä ja kasvusta, mutta ja tässä on kyse myös innovaatioista ja tästä huippuosaamistikapuista. Perustutkimuksen ongelma on se, että perustutkimus voi tarkoittaa mitä tahansa. Ja ainoat työpaikat, joita luodetaan, ovat paikat. Eli meidän täytyy pitää huoli siitä, että korostamme perustutkimuksen tarkoitusta. Onhan se tärkeää, mutta jos me haluamme työpaikkoja ja huippuosaamistikapuita, niin silloin meidän täytyy keskittyä markkinoihin ja innovaatioihin. Tarkistus 30 artiklan 6 on asia, johon olen jo kiinnittänyt esittelijän huomioon. Menikö tässä nyt minuutti? Oikein hyvin. Olisin antanut teidän puhua vielä hetken, mutta nyt en. Seuraavaksi pyydän esittelijän Busekin äh, käyttämään puheenvuoron. The chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen, olen iloinen, että meillä on keskustelu tästä kahdeksasta tutkimuksen puiteohjelmasta 2020 otsikolla. Kiit- onnittelut esittelijöille mietinnöt ovat erittäin hyviä. Meillä on konkreettisia kysymyksiä Euroopan komissiolle ja neuvostolle, jotka ovat paikalla. Because one of the most uh, difficult uh, topics seven years ago was uh, uh, a, a really topic spreading excellence. Tämä otsikko huippuosaamisen levittäminen. Meidän täytyy lisätä osaamista menettämättä huippuosaamista. Me emme onnistuneet. Me emme onnistuneet kauhean hyvin seitsemännessä puiteohjelmassa. Tässä on konkreettisia ehdotuksia tänään. No, tämä on kysymys komission neuvoston edustajille tästä ehdotuksesta. Neljä, jotka vain mainitsen, koska ne ovat hyvin tunnettuja. Ensinnäkin Horisontti 2020 ja rakennerahastojen välinen yhteys, tämä älykäs erikoistuminen ja tietokumppanuus. Toinen kohta. Tutkimusinfrastruktuuri, avoin pääsy, ja sitten nämä erinomaisuusetiketit, etiketit, sinetit. Meillä on siihen liittyvä ehdotus. Ja sitten pienet keskisuuret projektit, pk-yritykset ja erityisesti ovat siellä puheessa. Miten auttaa niitä, miten näitä projekteja voi laajentaa? Viimeinen näkökohta. Yksikkökustannusten kaava. Se tukee tutkijoiden liikkuvuutta. Samalla lähestymistapa kuin näissä Maria Skodowski kuuriohjelmissa. Voisitko vastata näihin kysymyksiin? Kiitoksia kovasti, Busek. Te olette kaikki noudattaneet hyvin aikaa toivottavasti. Se ehkä johtuu siitä, että minä olen täällä päällä Minulla on siis hiukan nyt pelivaraa tässä ja voin antaa esittelijöille vielä lisäkommenttimahdollisuuden, jos haluatte. Ähm, Mrs. Riera Madurell. Madurell, sama pätee teihinkin. Haluaisitteko vielä käyttää puheaikaa? Olen kuulolla presidente. Puheenjohtaja, monet kiitokset. Mukavaa, että on hiukan enemmän aikaa. Niin haluaisin vasta hiukan kaikille, jotka ovat puhuneet, mutta haluaisin alunkin kiittää kaikkia tuesta, innostuksesta, kiinnostuksesta. Olen ottanut muistiin asioita, jotka on sanottu ja monia asioita, joita pystyn käsittelemään suoraan heidän kanssaan ja on varmaa, että nämä tulevat näkymään myöskin lopullisesta mietinnöstä. Puhuin siitä, että on ollut hyvää yhteistyötä kaikkien varustelijoiden kanssa ja myöskin Rova Karvaljon kanssa olemme pyrkineet katsomaan näitä mietintöjä. Olemme pyrkineet harjoittamaan lakin hyvää yhteistyötä Rova Karvaljon kanssa. Aloit aloitan siitä, mitä Rova Castillo sanoi. Hän puhui herra Edlerin nimissä ja sanoi erinäisiä asioita, joista voin keskustella vielä herra Edlerin kanssa, mutta haluaisin, hän korosti vielä kerran sitä, miten tärkeä on budjetti. Se, että on riittävästi rahaa, jotta saadaan käyntiin. Horisontti 2020 on erittäin tärkeää, kun me haluamme panna toimeen strategia 2020. En on mennä yksityiskohtiin, mutta me olemme kaikki tietoisia tästä. Mitä tulee tähän äh, kysymykseen, jota en ehtinyt ottaa esille äh, alkupuheenvuorossa, niin yksi syy, miksi olemme lähteneet liikkeelle, on se, että haluamme vahvistaa myöskin sitä, miten tärkeä esimerkillinen rooli tällä ohjelmalla on. Ja tällä me pyrkineet myöskin äh, ottamaan esille tarkistuksissa. Minusta Horisontti 2020 sen tulisi olla yksi askel enemmän esimerkkinä siinä, miten sitä verrataan aiempiin puitoisemmin, ensinnäkin siksi, että ensimmäisen kerran me olemme tarkoituksena ottaneet esille tämän kysymyksen kaksi kertaa, on sitä pyritään vahvistamaan sitä, että naiset ovat mukana paremmin tässä ja toista myöskin pyrkinyt vahvistamaan tutkimusta, joka liittyy nimenomaan sukupuolitutkimukseen. Esimerkkinen luonne, sen osalta haluaisin myöskin viitata siihen, että olemme sisällyttäneet uuden artiklan, joka mahdollistaa sen, mitä eräät henkilöt ovat esille, eli avoin pääsy tutkimusjulkaisuihin, joita syntyy tämän Horisontti 2020 puitteissa – siis avoin pääsy myöskin tietoihin, jotka liittyvät hankkeisiin, joita rahoitetaan horisontti 2020 puitteissa. Haluaisin vastata kaikille henkilöille, mutta näen, että aika ei riitä. Mutta sanoisin vielä kerran, että olen, olen merkinnyt tarkkaan muistiin kaikki, kaiken, mitä on sanottu, ja ilman muuta tulen kääntymään jokaisen puolen yksityiskohtaisesti, ja kiitän vielä kerran tuesta. Kiitos puheenjohtaja. Very good, thank you very much, and I'm sure that... Kiitoksia kovasti ja varmasti kollegat vielä kahdenvälisesti mielellään keskustelevat kanssani. Ennen kuin annan puheenvuoron Karvaljolle, niin haluaisin kertoa, että annan komissiolle puheenvuoron heti kolmannen keskustelublogin eh, jälkeen. Joten jos teistä tuntuu siltä, että teidät on sivuutettu, niin näin ei ole. Saatte vastata kaikkeen kerralla. karvaljo, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia kollegoiden kommentteja. En kaikkia kommentoi. Annetaan vain muutama asia. Kaikki, mitä osanotosta on sanottu osanottoasteesta, se on jotain, johon olen erityisesti olen kiinnittänyt huomiota. Nämä kysymykset komissiolla ne ovat kaikki mietinnössä tämä erinomaisuus, että tasapainossa infrastruktuuri, pienten ja keskisuurten projektien tasapaino. Ryylen erinomaisuusaloite on erinomainen. meillä me otamme sen toisessa vaiheessa tarkistuksiin mukaan. Kansainvälinen yhteistyö se ei ole ihan yksityiskohtaisesti kuin Madurellin kanssa, mutta minulla on yksityiskohtia kansainvälistä yhteistyötä ja erityisiä esimerkkejä kohdennetusta yhteistyöstä avainkumppaneiden kanssa, Energia Brasilian kanssa, köyhmyksiin liittyvät sairaudet kehitysmaiden kanssa. Paljon teknologista yhteistyötä. Yhdysvaltojen, Etelä-Afrikan, Australian kanssa. Joten painotusta tässä on kansainvälisen yhteistyöhön. Terveydestä tässä ei ole ehkä paljonkaan tarkistuksia, mutta pidän ter- terveystutkimusta tärkeänä ja terveystutkijoiden välistä yhteistyötä myös. Ja meillä on useampi tarkistus jotka liittyvät siihen, miten voimme paremmin koordinoida eurooppalaista terveysaluetta. Tämä koskee tiedonvaihtoa, datavaihtoa niin, että tutkijat, jotka toimivat esimerkiksi harvinaisten sairauksien alueella, voivat tehdä yhteistyötä sekä horisontti 20-20 puitteissa, että rakentaa siltoja jäsenvaltioiden tutkimukseen. Joten tässä on työtä terveyden suhteen tehtävänä ja toivon, että tämä konkretisoituu tutkijoiden kannalta myönteisiin toimiin. Olen valmis ottamaan äh, vastaan tarkistuksia tähän kysymykseen ja muihin vektoreihin liittyen. Uh, Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta ja näin muoden saammekin keskustelumme päätökseen tästä ensimmäisestä kokonaisuudesta, joka liittyy tämän iltapäivän yhteiskeskusteluun. Ja haluan kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne ja siitä, että pysyitte aikataulussa. Menemme seuraavaan osioon, joka koskee Euroopan teknologiainstituuttia ja siihen liittyviä asioita. Ja annan heti kättelyssä puheenvuoron Matiasille ja pyytäisinkin teitä puhumaan noin viiden minuutin verran, plus miinus viisi minuuttia. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat tehneet työtä kanssani tämän ehdotuksen laatimisvaiheessa. Sain teiltä paljon hyviä panoksia, paljon hyvää panostusta ja tämä on erittäin tärkeä mietintö, joka liittyy Lambertin mietintöön. Hän, hän käsittelee EIT, teknologiainstituuttia, ja minä taas innovaatio. Ja minäkin käsittelen innovaatio- ja tutkimuskeskusta minä pohdin sitä, kuinka se voisi myötävaikuttaa innovatiivisempaan Eurooppaan. Kyse on sekä muodosta että sisällöstä. Komission ehdotus, kun jos muodosta puhutaan, on vain itse asiassa yksi, yhden artiklan mittainen. Siinä oikeastaan tunnustetaan se, mitä liitteessä sanotaan, kun taas minä haluan muutosehdotuksenne sisällyttää tänne muutamia strategisia avainasioita, joiden avulla voitaisiin viedä tätä koko strategiaa eteenpäin. Haluan tämän nimenomaan artiklojen joukkoon, jotta voimme korostaa tavoitteitamme innovaatio- ja teknologian saralla. Toki me voimme myös, jos haluamme komission mallia, noudattaa, esittää tarkistuksia myös liitteeseen. No, kyse on siitä, että tähän saakka, tähän mennessä – Meillä ei ole ollut sellaista instituuttia, joka eroaisi niistä kolmesta, jotka meillä on jo ITC, energia ja ilmastonmuutos. Nyt meillä on komission ehdotus, jonka tarkoitus on kahteen kolme miljardin euron nostaa budjettia. Ja me haluamme tukea tätä ja haluamme yhden instituutin sen, lisä, sen sijaan, että meillä olisi kolme erillistä elintä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota useisiin seikkoihin. EIT on ainoa instanssi, joka mahdollistaisi sen, että voisimme tehokkaasti yhdistää teollisuuden, korkeakouluasteen ja tutkimuksen. EIT antaisi meille parhaan vastineen rahalle – meillä me saisimme 25 prosenttia julkiselta sektorilta, 75 yksityiseltä, ja tämä antaisi meille mahdollisimman hyvän vipuvoimavaikutuksen. Sitähän me haluamme. On niin ikään tärkeää tässä yhteydessä äh, saada taas Euroopan äh, talouden rattaat liikkeelle. Ja tämän sanottua, niin toteaisin, että jos me korostamme näihin innovaation ja, innovaatio- ja osaamisyhteisöihin. Jos me haluamme eh, korostaa niitä, jos me haluamme toimivan teknologiainstituutin, tarvitsemme koulutusta, tarvitsemme tutkimusstipendejä, apurahoja, ja niitä annettaisiin, täytyy ottaa huomioon koko tämän teollisen, teollisuuden kokonaiskuvamme. Ennen kaikkea tarvitsemme kohdennettua rahoitusta. On pidettävä huoli siitä, että nuoret tutkijat voivat tehdä työtä näiden ohjelmien parissa, niin että voimme loppujen lopuksi myös taata näille ihmisille työllisyyttä siinä vaiheessa, kun stipendit ehtyvät. Tarkoitus on luoda uusia työpaikkoja, torjua työttömyyttä. Tämän lisäksi meidän tulisi vahvistaa pk-yritysten osallistumista. Tämä on yksi niistä asioista, joiden tulisi olla kaikkein tärkein painopisteemme. Tämä ei ole tarkkaan. Miten voisimme saada sellaisia mittareita ja strategioita, joiden avulla ne yksiköt, joiden parissa nämä innovaatiotahot tekevät yhteistyötä, niin olisivat laaja, laajemmin levittäytyneet kautta Euroopan ei niin, että ne sijaitsisivat vain yhdessä pienessä määrässä maita tai alueita. No mehän olemme vasta aloittamassa tätä prosessia, mutta kaiken kaikkiaan tavoite on laajentaa maantieteellistä kenttää. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että EIT on tuskin saanut kauheasti mitään suurta vaikutusta vielä aikaan. Ehkäpä sen vuoksi, että siitä puuttuu tiettyjä tärkeitä elementtejä, joiden ansiosta siitä voisi tulla sellainen, millaiseksi sen haluamme. Haluaisimme, että siitä tulisi innovaation ja erinomaisuuden huippuosaamisen keskus Euroopassa. Seison sen takana, mitä Horisontti 2020 mietinnössä sanottiin. Tarvitsemme innovaatiota ja kehitystä. Ja toivoisin artiklan, jossa vedottaisiin komissiota ja EITtä pohtimaan sitä, kuinka Strasburgia voitaisiin käyttää ähm, päämajana. Selitän, mitä tarkoitan. Tähän on ihan yksinkertainen syy. Tätä nykyä Strasbourg, Strasbourg näetään pikemminkin ongelmaksi kuin ratkaisuksi, ainakin kansalaisten silmissä. Horizon 2020 ja EIE e ovat aidosti eurooppalaisia ohjelmia, ja ne voisivat saada koko tämän eurooppalaisen idean elpymään uudestaan. Saisimme uutta lisäarvoa tälle ajatukselle, kun budjettia on lisätty ja koska on selvää, että tarvitaan tälle instituutiolle koti, niin Strasbourg kyllä nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Siellä on hienoja rakennuksia, se on hieno kaupunki, kaunis kaupunki, mutta sen imago on erittäin negatiivinen kansalaisten silmissä. Jos me tekisimme Strasbourgista tiedon ja innovaation keskuksen, niin tekisimme suuren palveluksen Euroopalle ja tekisimme suuren palveluksen myös kansalaisille, myös Strasbourgin kansalaisille. On tärkeää ymmärtää se, että meillä on hienot rakennukset, joita käytämme vain kolme ja puoli päivää kuussa. Olemme tehneet menneisyydessä virheitä, meidän täytyy nyt katsoa tulevaisuuteen ja siksi olen tehnyt tämän ehdotuksen niin, että tulevaisuudessa me voisimme todella kiillottaa Euroopan imagoa. Meillä olisi eurooppalainen merkki, joka vaikuttaisi, jolla, jolla olisi vaikutus kaikkialla Euroopassa. Ja vaikka tämä tarkoittaisi, että meidän pitäisi ehkä ajatella hankalia asioita, niin täytyy muistaa, että tämä on tärkeä asia, jos ajatellaan Euroopan tietoa ja tulevaisuutta, tieto, tiedon ja tutkimuksen tulevaisuutta. Siksi olen tehnyt tämän ehdotuksen, koska haluan innovaation ja teknologian taas Euroopan ytimeen. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Annoin teidän puhua hiukan yliaikaa, koska tämä ehdotuksenne kuulostaa minusta järkevältä. Erityisesti jos se tarkoittaa sitä, että meidän ei enää tarvitse mennä Strasbourgiin. Ranskalaiset kollegat täällä korvahörällä kuulivat, mitä juuri sanoin. Lambert, te saatte nyt puheenvuoron viisi minuuttia. First, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi pyydän anteeksi. Olen myöhässä. Olin ekan valiokunnassa saman aikaan. Ei niin, että olin kaljalla tai kahvilla. Seuraavat 25 minuuttia selitän mietintöni kuuteen kertaan. Okei, okay, ei. En tule selittämään uudelleen, mitä mietinnässäni tein. Uskon, että varjoesittelijät tässä vaiheessa tietävät ideani hyvin. Paria ideaa kuitenkin painotan pakettiin liittyen ne mietinnöstä. Ja ne vaikuttavat tähän tarkistusstrategiaan, koska olen sekä esittelijä että varjo koko pakettiin liittyen. Heti lähtökohtaisesti minun on vaikea löytää mitään isoja taistelukysymyksiä varjan kanssa. Mieluummin olen 90 prosenttia samaa mieltä kuin eri mieltä. Eli tulevaisuudella on toivoa. Pari näkökohtaa vain. Miten sitä näette, että painotan sellaista tekijää kuin kilpailukyky? Haluan lisää kilpailua Euroopan rahojen kohdentamiseen. Sen sijaan, että ylhäältä vain tulisi tarjouksia ja sitten komissio pamisi rusinat pullasta. Minä haluaisin, että projektit kilpaisivat keskenään, niitä paras voittaisi. Joten kilpailun lisääminen järjestelmään on yksi kiinnostuksen kohteista. Toiseksi haluamme vääntöä. Tästä puhumme Kristianin kanssa, kun meillä oli varjoja esittelijöiden tapaaminen. Innovaatio- ja teknologiainstituutti on hyvä, koska se tarjoaa ää, rahoitusvääntöä, 25 prosenttia ILT ja 75 prosenttia muualta. Me halusimme lisää tätä kautta ohjelmien. Haluamme nähdä, että rahat tulee projektille ei EU-kohteista, äh, kansallisesta alueellisesta hallitukselta, mutta lähinnä, lähinnä yksityistä sektorilta. Jos projektit tulevat yksi, rahoitus tulee yksin EUlta, prosessi projekteissa saattaa olla jotain vikaa, koska kukaan muu ei näe arvoa siinä. Haluan, että muut odottavat arvoa panemalla rahaa sisään ja sitten saamalla rahaa ulos. Haluan EU-eurojen luovan kerrannaisvaikutusta muiden eurojen kanssa, mutta meillä on ongelma. PK-yritykset. Me olemme niitä, jotka haluavat korkeampaa PK-yritysten osanottoa. Tarjoan aitoa osanottavaa, eikä mitään ikkunoiden somistamista. Haluaisimme nostaa tavoitteen 15-20 prosenttiin. Olen työskennellyt yksityisellä sektorilla olen työskennellyt monikansallisten yritysten kanssa ja pk-yritysten kanssa. Näiden, niiden kanssa ei työskennellä samalla tavoin. PK-yrityksen kanssa ei puhuta eikä toimita samoin kuin esimerkiksi IBM kanssa. Ja minusta on hyvä, että meillä on tällainen erityisinstrumentti, jossa puhutaan pk-yritysten kieltä, eikä sellaisten ihmisten kanssa kieltä, jotka työskentelevät suuryritysten kanssa, jossa on muutama pk-yritys pyörimässä mukana. Tätä painotusta haluamme lisätä. Sitä me haluamme enemmän yhteiskuntatieteitä ja humanistisia tieteitä. Tiedämme, että tässä on haaste. Tämä ei ole mikään yhteiskuntatieteiden ja humanististen äh, tieteiden leikekenttä. Kaikkiin asioihin pitää lähestyä systeemisesti tiedettä, bisnesmalli, sosiaalista innovointia, että löydämme toimivia ratkaisuja. Teknologia sinänsä ei ole ratkaisu, vaan sen yhdistäminen eri tekijöiden kanssa, jos haluaa vähentää energian tai resurssien kulutusta tai ruokajätettä. sen tarvitaan teknologiaa asioiden seuraamiseksi, mutta käyttäytymistä vai muuttumista, jotta tulos saadaan aikaa. Meidän täytyy yhdistellä yhteiskuntatekijöiden, humanististen tieteiden tekijöitä äh, projektitarjouksiin. Meillä on myöskin tärkeää avoin yhteiskunta, jossa tieto virtaa vapaasti. Meidän täytyy tuottaa parempia tuloksia äh, tutkimustulosten levittämisessä ja käyttöön antamisessa. Jos joku muu laskee kaksi ja kaksi yhteen ja siitä tulee innovointia, kukaan muu ei tiedä siitä, niin se on huono asia. Tämä immateriaalioikeuksien täytyy ottaa huomioon sen. Meillä täytyy olla immateriaalioikeusstrategia ja osanottamissäännöt, jotka rohkaisevat tiedon vapaata kulkua. En tarkoita, että kaikki olisi ilmasta kaikille. No, tämä nopeuttaa innovointia. Ja sitten yksi asia kuudennesta haasteesta turvalliset yhteiskunnat laitetaan siinä avoimien yhteiskuntien kanssa. Tiedän, että jotkut teistä haluavat enemmän turvallisuus- ja sanotaan puolustusinnovointia. Sanotaan suorastaan ole naivi. Enkä näe mitään syytä, miksei Euroopan teollisuuden pitäisi olla voimakas noilla alueilla. Mutta tämä ei ole EUn kompetenssia. Kannatamme puolustus EUta. Minusta puolustuksen pitäisi olla EU-kompetenssi. Mutta ennen kuin niin käy, tämä on kansallinen toimivalta-alue. Ja silloin rahoituksen täytyy tulla kansallista budjeteista. Ja kun sitä tulee EU-kompetenssi, minä kannatan sen tutkimusrahoitusta. Mutta meillä ei ole kovin paljon rahaa, 80 miljardia, jos nyt sitäkään, sitä, sekään ei ole varmaa. En minä halua aloittaa kansallisten ongelmien ratkaisemista EU-rahalla. Jos jollakin mailla on ongelmia rahoittaa kansallisten puolustusyritysten rahoittamisessa, niin niiden täytyy löytää rahaa budjetista. Voisi jatkaa, te ette halua sitä, mutta huomaatte, että olen puhunut omasta mietinnöstä ja kommentoinut kaikkea muuta viittaa. Taisi olla tiivissanainen. Thank you very much. Oikein hyvä, paljon kiitoksia tuosta. To, um, other shadows, cause... Nyt muut varjoesittelijät, Olette käsitelleet varjoseteliä? Ensin herra Sukalas. on teidän, jos haluatte. Two minutes. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos. Vain muutama asia. Mietinnöstä, joka koskee innovaatio- ja teknologiainstituutiota herra Van Westonen kanssa olen tarkastellut kahdeksan asiaa, jotka ovat olleet esillä, nimittäin kaikkea budjettia, sääntöjä, toimipaikkaa, kysymystä siitä, miten valitaan. Ja niiden rahoitusta, niiden kiksien rahoitusta ja seurantaa. Ja kysymys, joka liittyy sosiaalisiin eh, elimiin, jotka ovat mukana, samoin kuin eh, Euroopan jälleenrakennuspankkiin. Minun näkemykseni on, että me olemme liikkumassa oikeaan suuntaan. Minä luulen, että meidän ei tulisi leikata eh, kiksien budjetteja, kuten on ehdotettu Marjolin mietinnössä 3,7-3,1 ja minusta myöskin niiden valinta pitäisi saada todettua, niin kuin herra Lambert olisi, meidän pitäisi saada aikaan pieniä muutoksia. Meidän ei pitäisi eh, välttämättä muuttaa sitä, miten kiksit saavat tällä hetkellä rahaa. Lähes liikkeelle 3,3 meidän elämästä mitä tulee uusiin kikseihin ja siihen, miten äh, niiden osa toimitaan. Tämän kautta pitäisi olla mahdollista myöskin löytää jokin puolivälin ratkaisu. Minä tulen tekemään tarkistuksia. Toivon, että voidaan parantaa näitä mietintöjä. Kiitos. Thank you for keeping to time. Kiitos, että pitää nyt myös aikataulussa. Nyt annan puheenvuoron Johansenille. Kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja lopuksi me toivottavasti pääsemme siihen mainitsemaan 90 prosentin yksimielisyyteen. Aluksi kun Horisontti 2020 projektilla lanseerattiin, oli niitä, jotka kyseenalaistivat Euroopan teknologian instituutin budjetin kasvua mutta olen nyt vieraillut useammassa keskuksessa ja keskustellut teollisuuden kanssa ja instituutin kanssa. Niin uskon, kuten yksi esittelijä totesi, tämä on hyvä esimerkki yhteistyöstä tutkimuksesta, joka on lähellä markkinoita, joten kannatan IATn budjettia ja toivottavasti saamme parannuksia tähän. Herätin myös kysymyksen näistä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä kikseistä. Ja niiden pitäisi olla kaikille 16, jotka olivat jo ensimmäisellä kierroksella mukana. On järkevämpää perustaa keskustelu jokaisen osaamis- ja innovaatioyhteisön suorituskyky sen sijaan, että yksiä KIC arvioidaan toisen kiksi mukaan kuinka monta osaamisyhteisöä valitaan. On kysymys teknologian instituutin absorbointikyvystä ja rahoituksesta. Kommentoisin myös äh, materiaalioikeuskeskustelua ja avointa tiedonsaantia open accessia. Se on yksi ratkaiseva keskustelualue. Haluaisin määritellä oikeudet, mutta on hyvä, että meillä on myöskin tätä avointa pääsyä ja toivottavasti voimme yhdistää useamman foorumin tässä. Ja kommentti Matiaksen mietintöön. Siinä EIT äh, saa toisen laajan äh, mandaatin osaamisen ja innovaatioyhteisöjen lisäksi koulutuksen alueella, koska budjetti ei vastaa tätä laajempaa missiota. Voisimmeko me saada vähän kommentteja ja selkeytystä ennen tarkistuksia? You and now Mr. Van Nistelrooy. Kiitoksia. Van Nistelrooy. Kiitos. Vain muutama kommentti. Haluan kiittää esittelijöitä. Ensinnäkin sanoisin, että on ikään vakuuttunut Strasburgista. Mitä tällä pyritään saavuttamaan? Voidaanko tällä saada jokin suunnan käännös aikaan, että ei muuttuu kylläksi, en tiedä. En pysty kuvittelemaan tätä. Pitää tehdä sellaista, mikä toimii, eikä pidä aloittaa poliittista keskustelua, jossa ei ole mitään perustaa. En oikein ymmärrä tätä. Mietintö on hyvä, mutta tämä on vähän outoa. Thinking about the, how to select the kicks. Miten valita osaamis- ja innovaatioyhteisöt? Meidän pitäisi tehdä kolmea ja sitten ottaa avoin lähestymistapa sen jälkeen. Ehkä tämä olisi parempi tapa. kansanpuolelle tukea tätä lähestymistapaa. Mitä juuri sitten oli keskustelussa? Roil puhui osallistumisesta, jossa niin, että kaikki Euroopan olisivat mukana. Me tarvitsisimme jotakin lisäävää. Meillä on kiksit ja minusta on jotakin, mikä on välttämätöntä. Eli sellaiset kiksit, joiden kautta voidaan oppia potentiaalia on paljon enemmän, innovaatioklustereita on enemmän. Jos me vain tarkastelemme tämän äh, kolmion huippua, emme ota esille kaikkia mahdollisuuksia. Ja minusta ei tarvitse sunkaan mitään puutta budjettia, mutta että voitaisiin luoda uusi mahdollisuuksien linja, joka voisi sisällyttää rakenteita rahoitusta rakennerahastosta. Siis ei tehtäisi mitään suuria myönnytyksiä huippuosaamisen alueella, mutta käytettäisiin enemmän sellaista, mitä lähivuosina voitaisiin saada aikaan, nimittäin sellaisia aloitteita, jotka ovat ole vielä täydellisiä osaamis- ja innovaatioyhteisöitä niin, että voitaisiin saada aikaan tällaista vitaaliutta ja enemmän saavutusta tulevaisuudessa. Tämä olisi minun kommenttini. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Lambert, jos haluatte, voitte käyttää puheenvuoron vielä. Aha. Annan seuraavaksi puheenvuoron ECR-varjoesittelijälle. Tai itselleni. Ja lyhyesti totean, en nyt halua tässä olla ilon pilaaja, mutta minua ei nyt kyllä vakuuttanut se ajatus, että EI, mitä EITn hyödyistä sanottiin – EIT täytyy öm, todistaa voimansa. Me ehkä olemme olleet liian kunnianhimoisia näiden kiksien lukumäärän suhteen ja budjetinkin suhteen ja aion esittää tämän suuntaisia muutosehdotuksia. Tämä oli minun puheenvuoroni. Karvalio, olkaa hyvä. Thank you very much. I would like to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kahta esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Kaikkien haluan kiittää myös kaikkia muita kollegoita ja ainoastaan varjoesittelijöitä. Haluaisin korostaa sitä, että meidän tulisi noudattaa samaa ajattelutapaa kuin Horizon 2020-säkin, eli parantaa saatavuutta, laajentaa osallistumista, täytyy pyrkiä korostamaan yhteisrahoitusta, osaamiskeskuksia, ja sellaisia osaamiskeskuksia, joita rakennerahastojenkin puitteissa voidaan tukea. Samanlaisia voitaisiin omaksua myös EITn käyttöön. Toinen asia, jota haluaisin korostaa, on EITn merkitys startup-yritysten edistämiseksi. Tätä ajatustahan on jo viety eteenpäin kolmen kiksin puitteissa, kolmen osaamis- ja innovaatioyhteisön puitteissa, mutta olisi hyvä, jos voitaisiin vielä entisestään parantaa työpaikkojen luomista, luomismahdollisuuksia. Näitä asioita pitäisi viedä eteenpäin vielä entisestäänkin. Tulisi korostaa sitä, kuinka nämä eri EITn kiksit ovat jo tähän mennessäkin olleet omia luomaan startup-työpaikkoja. Kiitoksia kovasti ja nyt Vidal Quadras saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Two minutes. <coughs> No, uh, Mr. President, I want to... Niin, puheenjohtaja, haluaisin esittää muutaman kommentin herra Skinnerin mietinnöstä, joten odotan, kunnes herra Skinner puhuu. Very good. Um, I thought I... Oikein hyvä. Luulin niin lyhyiten, mutta löit minut siinä. Oikein hyvä. Del Castillo. Yes, I don't know. Minä sinä, onko nämä molemmista mietinnöistä, Molemmista. Haluaisin lyhyesti vain ottaa sille kaksi elementtiä, jotka ovat mielenkiintoisia, että otetaan ne huomioon. Ajatellen EITtä. Toisaalta minusta täytyy pyrkiä käsittelemään suurta vaikutusta, mikä liittyy näihin osaamisen innovaatioyhteisöihin, täytyy olla hiukan joustavampi ajatellen näitä rakenteita, ajatellen suhdetta horisonttiin. Joten sanoin, että mitä tulee koulutukseen, pitäisi olla enemmän yhteyksiä toimiin Marie puitteissa ja innovaatioihin, mitkä liittyvät tämän pieniin ja suuriin yrityksiin. Ratkaisevan tärkeää on se, että otettaisiin muut muuttamaan tämä horisontin osalta, että pyrittäisiin jollakin tavalla muuttamaan ei tätä niin, että potentiaali, joka siinä on, että se saa aikaan tällaisia start-up-mahdollisuuksia, yrityksien käynnistämisiä. Ja se, että voitaisiin kehittää näitä yrityksiä, startups. Ja näiden osalta minusta tämä voisi olla näkyvyys että Euroopan unionin kannalta ja suhteessa innovatiivisimpiin eh, osiin yhteiskuntaamme, mikä olisi hyvin tärkeää. Ja tässä mielessä ei tutkimus- ja instituutilla on tie eteenpäin. Tämä voisi olla tällainen toiminnan akseli, joka menisi kohti sellaista horisonttia, se pyritään kehittelemään lyhyellä aikavälillä näitä tiettyjä tulee, tulen tekemään tarkistuksia, joissa tulen ottamaan tämän ulottuvuuden esille. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Odille. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Muistan, sen, kuinka teimme välikauden tarkastusta tämän puiteohjelman osalta. Arvioijat ja asiantuntijat pyysivät, että me emme enää rakentaisi uusia rakenteita, tutkimusrakenteita. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, että me emme moninkertaistaisi erilaisten keskusten määrää. En minä tietenkään vastusta sitä, että me rakennamme tämän uuden, koska on erittäin tärkeää, että me viemme eteenpäin Euroopan unionin tutkimusta ja tietämystä. Ja perustutkimuksen lisäksi saamme aikaan myös sellaista tutkimusta, joka vie eteenpäin taloutta ja työpaikkoja. Mutta täytyy olla varovainen. Ja pohdin, kuinka tärkeä tällainen EIP kontaktiin perustaminen on, eikö se ehkä ole omiaan tuomaan päällekkäisyyttä. Meillähän on tällä hetkellä sellaista rahoitusta, jonka avulla voimme koota yksityistä rahoitusta ilman, että me tarvitsemme uutta hallinnon kerrosta. On ihan järkyttävää, miten paljon me Euroopan unionissa luomme uusia rakenteita ja me tulemme käyttämään aika paljon aikaa erilaiseen tiedotuskampanjointiin, kun meidän pitää selittää, mitä hyötyä näistä kaikista rakenteista on. Toinen seikka, kaikki nämä osaamis- ja innovaatioyhteistyö, eh, innovaatioyhteisöt, joita tässä kehitellään, niin minä, minusta olisi hyvä saada jonkinlaiset vakuudet siitä, että ei on, te on todellinen Euroopan unionin ähm, sanotaan nyt vaikka sisaryritys, Ähm, koska mehän tulemme luomaan ja olemme luoneet kymmeniä ja taas kymmeniä virastoja, joilla on omat johtajansa äh, ja joilla on erilaiset alajohtajansa ja mitä vielä. Minun meidän mielestämme niin kaiken tämän, tuli, kaiken tämän tulisi olla sellainen, että se alistetaan Euroopan unionin politiikkaan. Jos me saamme aikaan poliittisten ryhmien kanssa jo konsensuksen siitä, että Euroopan komissio nimittää puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ja voivat, ovat sellaisia henkilöitä, jotta, jotka pystyvät viemään eteenpäin Euroopan unionin tavoitteita ja ovat sellaisia rakenteita, jotka kunnioittavat Euroopan unionin yleisiä tavoitteita, niin silloin voin puoltaa EITtä. Eli että saamme sellaisen johtajien lautakunnan, jotka ovat taitavia ja päteviä. Mitä tulee EITn sääntöihin, käytännössääntöihin, niin niitä todella täytyy uudistaa niin, että tämä rakenne on, tämä koko instanssi on EUn tavoitteiden mukainen. En nyt kommentoi sitä, mitä Matias sanoi Strasburgista. Se oli aika äh, groteskia, ei tällä tavalla politiikkaa tehdä. Äh, kyllä minä uskon, että teitä kiinnostaa se, mikä on hyväksi Strasbourgille, mutta antakaa Strasbourgin kunnanvaltuuston ja Ranskan tasavallan päättää siitä, mikä on hyväksi Strasbourgille. Ei, siinä, ei, tällä asialla ole, ei näillä asioilla ole mitään tekemistä keskenään. Olisi parempaa, että me kävisimme poliittista keskustelua kaikista Euroopan unionin istuimista toimipaikoista, ei ainoastaan Strasbourgista. Ja aivan kuten aiemmin sanoitte, meidän tulisi pyrkiä hoitamaan EUta niin, että pidämme huolen hiilijalanjäljestä, veronmaksajien rahasta, ja, mutta jätetään tällaiset puheet Strasbourgista muille areenoille. Koska tämä EIT-rakenne on erittäin tärkeää, eikä sillä tulla Strasbourgin ongelmia ratkaisemaan. No, And I share your sentiments uh, in many respects. Uh, and I'm sure Mrs. Matthias... Jään tuntemukseni suhteessa ja Rova Matthias teki ehdotuksensa rakentavammin kuin minä reagoissani siihen. Olette kaikki olleet kilttejä. Minulla on vähän aikaa tässä blogissa ja tarjoan mahdollisuuden esittelijöille, jos haluat vielä puhua. Rova Matthias, haluatteko vielä puhua? Kiitos nopeasti. Kiitäisin kollegoita kommenteista. Ja mitä sanottuun tulee, muutama näkökohta. Herra Tsukalas, olen hänen kanssaan samaa mieltä. Herra Johansen, jälleen samaa mieltä. Meidän täytyy tehdä jotain näille kikseille, näille yhteisen valinnoille. Meillä on nyt seitsemän vuoden kausi. Seitsemän vuotta on pitkä aika. Sen aikana voi tapahtua kaikenlaista. Kiksien valintamenetelmä pitäisi olla toisenlainen. Ja meidän pitäisi keskustella asiasta komission kanssa. Meillä on 2013 alkavia toimia. Meillä on kysymys yhteiskunnallisista haasteista myös, mitkä tulee koulutuskysymykseen. Tämä kytkeytyy innovointi- ja tietoyhteisöihin. Meidän täytyy kyetä rahoittamaan toimia eri tasoilla. minä ajattelen erityisesti koulutusta. Meillä on yliopistoverkostoja, joilla on innovoivia ohjelmia – ne kykenisivät kouluttamaan nuoria eurooppalaisia. Meidän ei täydy laittaa kaikkia palikoita paikalle. Näkökohtani on ainoastaan, että tutkimusyhteisöiden ei tarvitse olla samankokoisia, budjetin ei tarvitse olla samankokoisia, kullakin voi olla kokonsa ja budjettinsa sijainni mukaan. Puheenjohtaja, teille sanoisin, että olen ei EITn potentiaalista, vaikka asiasta voidaan keskustella. Jos me haluamme tehdä Euroopasta tiedon ja innovoinnin, Euroopan sillä voi olla avain rooli. Ja se, mitä Del Castillo sanoi aloittavista yrityksistä ja herra Odi, sitä, että ei tarvita lisää infrastruktuuria. Ja hän otti myöskin Stras- transparenssia, sillä sekin on tärkeää. Sitten Strasbourgista. Ymmärrän, että Ranskan viranomaisilla on paljon sanottavaa Strasbourgista. Haluan tehdä Strasbourgista kaupungin, joka isännöi instituutiot, joka on meille kaikille. rakentava idea. En halua mitenkään viedä jotain pois Strasbourgille halusin tarjota Strasbourgille lisäarvoa. Tällaisena aikoina meidän pitäisi pelata tällaisia ehdotuksia ja niiden pallottelua. Jotkut sanovat, että tämä oli oikea paikka tällaisella ehdotuksella. Mikä sitten on? Me emme vie mitään Strasbourgilta. Me tarjoamme tämän Strasbourgille. Sellaisen instituution käyttäjä, joka on 24 tuntia päivässä paikalla koko ajan on kuin parlamentti, joka on siellä paljon vähemmän. Rakennukset ovat liian kauniita, jotta niitä käyttäisin niin vähän. Herra Lambea. Uh, respond to all the comments. Well, Giles, uh, I think that... Niin. Kai meidän täytyy olla yhtä siitä, että voimme olla erikin mieltä. Odotan kiinnostuneena teidän tarkistuksianne. Niin, Lambert malttamattomana odottelen sinun muutosehdotuksiasi, koska varmasti voit saada aikaan hyvän ehdotuksen siitä, kuinka näitä eri instrumentteja voidaan yhdistää. Jos tässä onnistut, niin olen kyllä vastaanottavainen. Sitten haluaisin reagoida siihen, mitä Jean-Pierre sanoi. Kun pohdiskelit sitä, että minkälaisen instituution tässä aiomme luoda. nämä kyllä tiedän, että mm, me, me olemme valitsemassa puheenjohtajaa tälle instituutiolle ja hän varmasti, hänellä varmasti on sanansa sanottavanaan siitä, kuinka hyödyllinen tämä instru, instru, instituutio on. Ja mitä tulee näiden eri instituutioiden päällekkäisyyteen tulee, niin täytyy pohtia, että miten voimme varmistaa sen, että voimme luoda toisaalta joustavuutta, mutta teemme myös näistä äm, instituutioista tilivelvollisia äh, Euroopan unionille. Äh, eli tältä osin en ole huolissani, mutta hiukan skeptinen olen siitä, että viime viikolla ää, ähm, Strasbourgissa meillä oli mahdollisuus puhua yhden instituution eliminoimisesta. Puhun tässä investointi- ja kehityspankista, joka on täysin tarpeeton ja menee päällekkäin muiden instituutioiden kanssa. Kollektiivisesti kuitenkin mm, meillä on mahdollisuus puuttua tähän instituutioiden jatkuvaan pulpahteluun kuin sieniä sateella. Kyllä niitä minunkin mielestäni on aivan liikaa. Se johtuu siitä, että meillä on komissio, joka tekee työtä tyhjiössä. Mm, minulla ei ole mitään ongelmia sen suhteen, että kävisimme avointa keskustelua siitä, miten asioita voidaan rationalisoida. Ehkä tässä vaiheessa, jos me nyt Itressä löydämme, saamme aikaan Mm, yhteisymmärryksen siitä, että meidän ei pidä luoda uutta, vaan keskittyä siihen, mitä on, niin hyvä niin. Mutta täytyy muistaa, että Horizon 2020 ohjelmassa on myös tällainen tarkastusklausuli, ja tulemme olemaan hyvin kriittisiäkin näiden uusien ja eri rakenteidemme suhteen, koska tämä tarkoitushan on käyttää rahaa mahdollisimman järkeällä järkevällä tavalla. Eli kyllä minäkin suhtaudun kriittisesti kaikkeen tähän. Kiitos. Bravo. Thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä. Näin saimme keskustelun päätökseen tästä asiakokonaisuudesta. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Haluan pyytää anteeksi, joudun lähtemään. Käsittelen toista mietintöä toisessa valiokunnassa. Anteeksi, mutta varmasti saan palata jälkikäteen. Uh, but, but worry not, because älä huoli, koska tämä osio on nyt loppuun käsitelty. Kiitoksia kaikille, että puhuitte aikarajoissa. Ja nyt luovun puheenjohtajuudesta ja samalla kun kutsun Skinnerin tänne, niin mm, pyydän, te, pyydän teitä saman hengenveton puhumaan kolmannesta osiosta, ei mitään henkilökohtaista, mutta häivyn. No, voisin sanoa pari parikin sanaa tästä. Tiedät, että voisin, mutta en. Houkuttelevahan tämä ajatus kyllä on. Tämä edustaa koko 2020 äh, paketin, siis koko tämä 2020 paketti edustaa mahdollisuutta koko Euroopan unionille. Kyse on alasta, jonka tulisi sisältää myös ydinfysiikka ja ydintutkimus. Tämä ei sinänsä käsittele atomienergiaa tai sitä, päättävätkö jäsenvaltiot käyttää sitä, vaan kyse on tutkimuksen ja kehityksen eduista. Emme automaattisesti sulje pois mitään tieteen alaa. Tiedän, että tässä valiokunnassa on useita henkilöitä, joilla on vahvat mielipiteet ja toki he saavat niitä esittää. Mitä tulee ydinenergian tulevaisuuteen, Erityisesti sen jälkeen, mitä Fukushimassa tapahtuu, niin varmasti monia kriittisiä äänenpainoja on, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi tehdä perustavaa laatua olevia päätöksiä itse ydinvoimaloista. Tällä hetkellä hän puhumme eri oikeudellisesta perustasta kuin aiempien mietintöjen kohdalla tämän paketin osalta meillä ei ole samanlaista yhteisymmärryksen tasoa kuin muilla aloilla, mutta ei meidän silti pidä epäröidä kommentoimasta tai tekemästä muutosehdotuksia sellaisiin asioihin, joiden osalta meillä on jokin mielipide siitä, miten, mihin suuntaan asioiden pitäisi mennä. Minä olen käynyt hyvää ja yksityiskohtaista keskustelua varjoesittelijöiden kanssa. Monet ovat pyrkineet lisäämään tähän keskusteluun oman roposensa ei ainoastaan kritiikkiä, vaan myös ihan rakentavaakin panosta. Ja on mukavaa aina, kun voimme keskustella myönteisissä puitteissa, myönteisessä hengessä, vaikka emme aina ole yhtä mieltä, mitä tulee näihin kautta linjan meneviin toimiin. Tämä mietintö ei ole ihan samanlainen kuin 2020 mietintö, mutta tähänkin kuuluu tällaisia kautta linjan meneviä elementtejä. Esimerkiksi yksinkertaistaminen. Hallinnollisen taakan vähentäminen on erityisen tärkeää PK-yrityksille, jotka ovat tällä hetkellä aliedustettuina ydintutkimuksen alalla. Ja on vaikea oikeastaan nähdä, miten ne voisivat paremmin olla edustettuina, mutta kyllä siihen keinoja on ja haluan kiittää varjoesittelijöitä hyvistä ehdotuksista. Tämä tulisi olemaan myös erittäin tärkeää monille yliopistoille, tutkimuskeskuksille, joilla on paljon hallinnollista taakkaa, mutta ei sellaisia resursseja kuin suurilla yrityksillä. Ja minä olen aktiivisesti yrittänyt löytää sellaisia innovatiivisia rahoitusinstrumentteja, jotka olisivat omiaan auttamaan pk-yrityksiä, erityisesti näissä nykytilanteessa, taloudellisessa tilanteessa. Sitten perustutkimus meidän, ja kansainvälisyys. Täytyy muistaa, että toimimme tässä kansainvälisillä areenoilla. Mitä tulee Fukushimaan ja sen seuraamuksiin ja siihen, kuinka tulevaisuudessa tällaiset tapaukset pitäisi ennaltaehkäistä, niin Horisontti 2020 ohjelman kansainvälistä elementtiä tulisi tässäkin raportissa mietinnössä korostaa. Viime vuonna Rompäy sanoi ydinturvallisuushuippukokouksessa, että hän haluaisi, että saataisiin globaali turvallisuuskulttuuri aikaan, ja on erittäin tärkeää, että Euroopan unionin myötä vaikuttaa kaikkiin niihin pyrkimyksiin, joiden avulla olisi, voitaisiin parantaa ydinturvallisuutta kaikkialla maailmassa. Mehän tiedämme, että että ydin tapaturmalla on melkoisia systeemisiä vaikutuksia ihan samalla tavalla kuin talouskriisilläkin. Mitä tulee ydinenergiaan, niin Kyllä, meillä on mahdollisuus saada aikaan sellaista ydinturvallisuutta muuallakin kuin Euroopassa, niin että kaikkialla maailmassa voimme auttaa sellaisia maita ja valtioita, jotka kehittävät ydintutkimusta, mutta joilla ei ole samaa tutkimuksen tasoa kuin meillä, niin meidän täytyy niitä auttaa. Of the science. Ja kuten tiedätte, niin tällä hetkellä me keskustelemme viime vuoden stressitesteistä. On erittäin tärkeää, että me pidämme mielessämme kaikki viime aikojen kehityskulut, jotka liittyvät ydinturvallisuuteen. Ja olen korostanut sitä, kuinka työturvallisuus ähm, on tärkeää erityisesti niille, jotka tekevät työtä tällä alalla, koska meidän täytyy parantaa kaikkien mukana olevien turvallisuutta. ITER, JET ja uusi tulevaisuuden fuusio. ITER on erittäin tärkeä keskustelun aihe, mutta mutta ei siihen tarvitse ehkä täällä puuttua ainoastaan siihen. Kuten tiedätte, komission ehdotukseen ei ole otettu ITERiä mukaan, kun puhutaan horisontti 2020 rahoituksesta, mutta tämä mutta koska myös neuvosto käy keskustelua aiheesta, on asianmukaista, että myös parlamentti lausuu kantansa tästä asiasta. Iteria, Iterin täytyy saada rahoitusta jos ei muualta, niin monivuotisesta rahoituskehyksestä. On monia syitä tälle asialle, muun muassa avoimuus, budjetin avoimuus ja läpinäkyvyys on yksi syy, ja on myös tärkeää, että myös Euroopan unioni ilmaisee olevansa valmis jatkossakin rahoittamaan fuusioenergiaa uskon, että monet EU-jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että sitä ei pitäisi komission budjetista rahoittaa enempää. Ymmärrän kyllä, miksi komissio on sanonut, että se sanoo, mutta ITER on aivan liian tärkeä hanke, jotta sen annettaisiin mennä. Sitten tämä JET-fasiliteetti, joka on ollut olemassa jo vuosia, se on antanut meille paljon tietoa fuusioenergiasta, ja sitä täytyy tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että että JETin ja ITERin toiminnan välillä ei pitäisi olla minkälaista aukkoa. Vuonna 2020 toiminnan tulisi alkaa. Ei ole mitään järkeä, jos tutkijat siellä istuskelevat ja pyörittelevät peukaloitaan, jos tällainen, mutta jos tällainen aukko syntyy, niin tutkijat häipyvät ja se ei ole hyväksi koko ITER-hankkeelle. Sitten budjetti. Fuusioenergia ja budjetti. Ei tietenkään meidän pitäisi ajatella niin, että fission ongelmat on ratkaistu. Fissio-määrärahat ovat, tarkoittavat vain pienen pientä lisäystä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Jos haluttaisiin purkaa ydinvoimalat ja se, mitä nyt tehdään, niin se aiheuttaisi paljon enemmän rahamenoa. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä lopullista fission käytettävää lopullisia lukuja siitä, miten paljon fissiota rahoitetaan, mutta toivottavasti kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme budjetin tällekin alalle. Kiitoksia. Grazie al collega. Kiitoksia Skinnerille ja nyt annan puheenvuoron ainoalle varjolle varjoesittelijälle. Olkaa hyvä. Eh, děkuji za slovo. Eh, především bych chtěl poděkovat spravodaj... Kiitos puheenvuorosta. Ensiksi halusin kiittää esittelijää tästä erittäin tasapainoisesta, erittäin laadukkaasta mietinnöstä. Esittelijä painottaa eurooppalaisia jo hyväksyttyjä teknologian strategiasuunnitelmia, seitsemättä puiteohjelmaa ja 2020 horisonttia. Esittelijä myöskin puhuu ydinfuusioenergian tavoitteista, kestävästä tavoitteista, mikä on tärkeää. Tärkeää on valmistautua tieteen keinoin. Se on tässä tärkeintä. Se, käyttävätkö jäsenvaltioita ydinenergiaa vai ei. Tutkimus ydinenergian alueella takaa sen, että selitämme kilpailukykymme tällä alueella. Jos meiltä puuttuu asiantuntijoita tällä alueella, se saattaa vaata kilpailukykyämme. En täysin ja sitä ideaa, että voisi olla mahdollista nopeasti päästä ITERistä sopimukseen. Mutta meidän täytyisi lanserata viesti liittyen tähän Euroopan kannalta elintärkeään energiamuotoon. Siihen täytyy investoida. Lisäksi täytyy tukea täydentäviä projekteja, jotka liittyvät ydinenergiaan, jotka tukevat ITERiä. Ja itse rahoituksessa täytyy saada mukaan monimuotoiseen rahoituskehykseen. Meillä on kysymyksiä liittyen hallintomenoihin. Se 13,5 prosenttia. Tässä asiakirjassa normaalisti ne ovat 8 prosenttia. Tähän että budjetit ylipäätänsä aliarvioivat fuusioenergian energian kustannukset. Er- Ehdotetaan, että hallintamenojen säästöjä käytetään ydinenergian rahoittamiseen. Tarvitsisin myös tietoja neljännen sukupolven reaktoreista, joita maailmanlaajuisesti rakennetaan, ja tällä alueella meidän täytyy olla kilpailukykyisiä, mutta nämä liittyvät tarkistusehdotuksiimme. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt tulkkauskin loppui. Niin, annan... En nyt keskeyttänyt teitä, vaikka annankin teille vain kaksi minuuttia, mutta toivon, että muut kunnioittavat puheaikaa. Gratzman saa seuraavaksi puheenvuoron. Thank you very much. Our Kiitos kollegamme. Ei pysty olemaan tänään paikalla keskustelussa, mutta hän on löytynyt muutaman sanan teille varjostelijana liittyen herra Skinnerin mietintöön ja atomin tutkimusohjelmaan. Horisontti 2020 tähtää siihen, että pyritään saamaan aikaan huippuosaamista tieteessä ja johtavuutta tieteen alueella pyrkiä. saman aikaan myöskin tarttumaan haasteisiin, joita kansalaiset kohtavat. Atomienergiayhteisön tutkimusohjelma täydentää horisontti 2020. Tässä on hyvä kunnianhimon taso, jossa pyritään varmistamaan sitä, että tutkimus edelleenkin on olennainen osa EUn pitkän tähtäyksen strategiaa. Jäsenvaltiot, eh, jotka ovat ole päättäneet ydinenergian tutkimuksen osalta, mutta kuitenkin on tarjottava puitteita tutkimukseen ja koulutukseen, että voidaan varmistaa ydinenergian alueella turvallisuus. Vain resurssien järkevä käyttö ja asiantuntemus eh, merkitsee sitä, että pääsemme eteenpäin alueella ja tätä kautta voidaan edistää huippuosaamista luomalla myös riittäviä rahoitusmekanismeja ja tiedonvaihtoa alueella – koska kysymys on niinkin tärkeästä osasta EU-strategiaa hiilin vähentämisessä ja on tärkeää myös aikaan riittävä rahoitus ja välineitä, joilla voidaan tukea yhteistyötä tutkimuksessa ja teknologian kehityksessä EU-tasolla ja keskittyä siihen, että luodaan voimakkaampi ja tehokkaampia EUn laajuinen tutkimuksen alue. Ja tulisi yhdistää ponnistelunsa, jotta voitaisiin saada aikaan kärkitutkimusta, jolla tietoa saataisiin säilytettyä ja lisättyä modernin teknologian alueella ennen kaikkea painottaen turvallisuutta, säteilysuojaa ja yhteistyötä käytöstä poistettujen ydinvoimalaitosten turvallisen poist- käytöstä poistamisen edistämiseksi. Tässä vaaditaan yhteistyötä ja on tärkeää määritellä prioriteetit – niin että ylläpidetään korkeimpia turvallisuuden tekniikan standardeja kautta Euroopan maailmanlaajuisesti tällä alueella. Meidän pitäisi myöskin edistää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja pyrkiä houkuttelemaan enemmän huippututkijoita EU-hun, koska kansainvälinen tutkimusyhteistyö voi auttaa tarttumaan alueellisiin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin. EU tulisi pyrkiä olemaan tällä alueella – johtaja. Se on mahdollista, jos rahoitusta on riittävästi tutkimukseen ja koulutukseen. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Vila Quadrasille. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida muutamia myönteisiä näkökantoja herra Skinnerin mietinnössä. Esimerkiksi sitä, että hän vastustaa sitä, että rahoitetaan ITERiä mikä olisi rahoitus, monivuotisen rahoituspuitteiden osalta tapahtuva asia. Minä olen yhtä mieltä tästä näkemyksestä. Hän pitää tärkeänä kansainvälistä yhteistyötä ydinalalla, jotta voidaan viedä muualle meidän korkeita standardejamme turvallisuuden alueella ja että tarjotaan myöskin osaamistamme ja kokemustamme, joka on hyvin laajaa tällä kentällä. Ja myöskin se, että hän on huolissaan siitä, että parantaisin työskentelyolosuhteita ja hän on suorassa yhteydessä ammattijärjestöihin nimenomaan ydinkysymysten osalta, radioaktiivisen aineiston, aineksen osalta. Tätä kautta voitaisiin edistää sitä, että Eurooppa ei menettäisi huippuosaamistaan ja inhimillistä pääomaansa tällä sektorilla. Tätä kautta voitaisiin myöskin houkutella asiantuntijoita EUn ulkopuolelta. Meidän suojelumme on yksi parhaita tällä alueella, mitä tulee nimenomaan radioaktiiviseen ainekseen. Koko tämä paketti, jota olemme tänään iltapäivällä tarkastelleet, joka liittyy horisontti 2020, sen osalta sanoisin, että on mahdollisuuksia parantaa tilannetta, voitaisiin saada aikaan nimenomaan edistystä alueella, josta me kaikki olemme huolissamme voitaisiin käyttää tehokkaammin eurooppalaisia varoja. Tätä kautta on olennaisen tärkeää, että olisi olemassa hyvää julkisuutta, hyvää yleistä tuntemusta, mitä liittyy näihin rahastoihin. Ja tämä olisi avointa ja että byrokratia olisi mahdollisimman vähäistä. Se, että ponnisteltaisiin siihen suuntaan, että tutkimus, jota me rahoitamme, parantaa tehokkuutta eurooppalaisessa järjestelmässämme verrattuna kilpailijoihimme, jotka ovat kaikkein pätevin voimakkaimpia. Pitäisi keskittyä tuotteeseen. Herra Skinner painottaa sitä, että meidän tutkimus- ja kehittämisjärjestelmämme osalta voitaisiin kysyä, mitä ovat tuntuvat tulokset siitä. Olen tästä yhtä mieltä. Mutta on tärkeää, että voitaisiin eh, siirtyä siihen, että parannetaan tietoa ja saataisiin tuotto markkinoille, kuitenkin tarvitaan ennen sitä tieto, tietoa. Ja se merkitsee sitä, että me tarvitsemme tutkimusta, nimenomaan perustutkimusta. Täytyy pitää selkeästi mielessä, että nämä kaksi näkökantaa ovat toisiaan täydentäviä ja samanaikaisia. E, e, ja viimeinen puheenvuoro on Helmerillä. Uh, Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitos myös esittelijälle erinomaisesta työstä. Olen poikkeuksellisessa asemassa, koska olen täysin samaa mieltä herra Skinnerin kanssa. Hän mainitsi Fukushimaan ja sen, että jollakin kollegalla valiokunnassamme on varaamia ydinenergia sen turvallisuuden suhteen. Nyt täytyy sanoa, että kävin äskettäin keskustelua tästä asiasta brittiyliopiston kanssa, ja minä olen yllättynyt tällaisen tutkimusta ennen keskustelua, havaitessani, kuinka turvallista suhteellisesti ottaen ydinenergian e, ei turvallisin, ainoastaan turvallisempaa kuin hiiliteollisuus, vaan monta kertaa. Ja myös turvallisempaa kuin vesienergia, joka on meistä, meidän mielestämme hyvin hertaista. E, e, Kiinassa sadat tuhannet ihmiset kuolevat padon vuoksi ja kukaan kirtaa siihen huomiota ja kolme ihmistä kuolee ydinenergian vuoksi Japanissa ja maailman mediassa varsinaiseen hermoromahdukseen ja Saksa peruuttaa ydinohjelmansa. Fuusion suhteen sanoisin, monet ryhmässäni, minä mukaan lukien, meistä olisi hyvä, jos osanotto olisi jäsenvaltiokohtaista eikä EU kautta, mutta EUn kautta osallistuminen ainoa tapa, jolla me voimme sen tehdä. Milloin olen sitä mieltä, että meidän on paras ottaa osaa. Hinta on liian suuri, jotta voisimme jättää sen huomioon, että onnettelut pitää. Mr. Elmer. Kiitoksia Helmerille ja sitten Odi. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio. Ensinnäkin haluan kiittää mietinnön laadusta. Muistuttaisin myös siitä, että meillä on yhteinen tutkimuskeskus, joka tekee erittäin erinomaista työtä, joka liittyy ydinenergian turvallisuuteen. Haluaisin toistaa tukeni sille, että voisimme tehdä tutkimus, tutkimusta ydinvoimaloiden pur, purkamisen suhteen. Meidän kesku, ydinvoimalammehan kehittyvät jatkuvasti ja uusia täytyy rakentaa ja vanhoja purkaa, jotta voidaan saada paremmat ydinvoimalat, paremmat standardit. Mitä tulee ohjelman lykkääntymiseen? Tämän ohjelman suhteen on ollut viive, viivästymisohjelmia, jotka liittyvät muun muassa seitsemän puiteohjelman ja Eurotomin. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan mitä pikimmiten, koska komissio on aivan asianmukaisesti jäänyt Euratomin jatkamista ennen Fukushiman onnettomuutta. Enpä tiedä, miten voisimme tähän asetukseen ottaa tämän mukaan. Kyse, otsikkohan on Horisontti 2020, mutta tämä viivästys on nyt tapa, on men, mennyt, ollut voimassa jo viisi vuotta. Eli miten me voisimme tässä tekstissä varmistaa sen, että saisimme viiden vuoden jatkon tälle ohjelmalle. Tarvittaisiin myös jonkinlainen arviointiaikataulu. En nyt halua, että tässä lähdetään kiiruhtamaan, mennään asioiden edelle, mutta kyllä meidän tulisi nopeuttaa toimintamme, jotta voisimme tästä pidentämisestä äänestää. Ja täytyy muistaa, että tässä asiassa parlamenttia vain kuullaan. Euratom-asiathan ovat hallitusten välisiä ja neuvosto päättää, mutta kyllä kansalaisten huoli on sitä luokkaa, että olisi tärkeää, että myös neuvosto ja komissio ymmärtäisivät sen, että parlamentinkin äänen, demokraattisen äänen täytyy saada tulla kuulluksi, koska parlamentti on yhteispäätöksentekijä. Ei tässä nyt tarvitse perussopimusta uudistaa, mutta olisi hyvä, jos vaikkapa muutosehdotusten keinoin voisimme äm, ottaa parlamentin mukaan tähän työhön Ehkäpä jotenkin parlamenttia voitaisiin kuulla näiden ohjelmien toteuttamisvaiheessakin, mutta on aika turhauttavaa, että parlamenttia vain kuullaan, kun me taas käymme tällä keskustelua paljon vakavammassa hengessä. Kiitoksia ja Butikofer on seuraava. Mikrofoni. Äh, Frau Vorsitz... Niin, puheenjohtaja. Oikeastaan en halunnut käyttää puheenvuoroa, mutta sen korreka Helmaa täällä hyökkäsi liittokanssaria vastaan ja kristillisdemokraateissa kuvalle paikalla puolustamassa Rova Merkeliä. Minä teen tämän mielelläni. Atomivoimasta luopumisen yhteydessä hänen päätöksensä oli erittäin rationaalinen. Bene, con questa... No hyvä. Tämän lausunnon myötä Putikoferilta voimme siirtyä kuulemaan komission edustaja Smithia. Hän varmasti käyttää puheenvuoron, joka kattaa melkeinpä kaiken horisontti 2025 minuuttia mielellään. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin onnitella kaikkia esittelijöitä varjoesittelijöitä ensiluokkaisesta työstä. On ollut myös ilo olla yhteistyössä kaikkien teidän kanssa, koska puhutaan todella merkittävästä summasta ja ehdotuksesta, johon täytyy täysivaltaisesti kiinnittää huomioon. Vain muutama kommentti. Ensinnäkin Horsti 20-20 rakenne. Olen ilo nähdä, että useimmat esittelijät ja varjoesittelijät jakavat komission näkemyksen rakennuksesta kannattavat sen, että tutkimus ja kehitystyö yhdistetään ja yhdistetään yhteiskunnalliset haasteet tähän. Jotkut ideat, joissa pyritään ää, palotella kuutoskohta ja asettaa turvallisuus erikseen, on vähän pettymys. Meistä on tärkeää, että yhteiskuntatieteet ja turvallisuus pysyvät samassa laatikossa, koska tässä on yhteiskunta turvallisuudesta kansalaisten kanssa, kannalta ja kansalaisten turvallisuudesta, niin sillä on sosioekonomisia syitä. Ja olemme iloisia, että herra Lambert oli sitä mieltä, että näiden välillä on yhteys. Toisekseen mainitsisin tämän osanoton laajentamisen sen varmistamisen, että horisontti 2020 hyödyttää kaikkia isävaltioita, eikä vain muutamaa. mainitsi, että tämä erityisesti samanhan aikaan. Meistä, meitä huolestuttaa tällainen tutkimus ja kehitystyö jakautuminen. Me haluamme kaikki maat ja alueet mukaan. Me olemme sitoutuneita rakentamaan nämä portaat erinomaisuuteen. Täällä on mainittu jo foorumilla, että rakennerahastoja täytyy tehdä valtavasti työtä. On puhuttu rakennerahastoista, täytyy investoida kapasiteettiin, uusiin yliopistoihin, uuden aikaista laitteistoa ja niin poispäin. Mutta Horisontti 2020 tekee paljon laajentamisen eteen. Meidän mielestä näiden ei pitäisi olla osaa ykköspilaria, vaan niiden pitäisi olla osaa pilari kutosta, kuten ehdotimme. Ja herra äh, Busek, puhumme tästä erinomaisuus sinetistä. Rallin ehdotus näistä kumppanuusprojekteista. Äh, ovat ehdotuksessa. Meillä ainoita, että tästä puhuvat Max Planck-yhdistyksen puheenjohtaja, joka on täällä paikalla naapurihuoneessa. Hänkin haluaa kattaa vastuunsa tästä. Ja hänkin haluaa yhdistää tiimejä eri puolilta Eurooppaa. Niin, että tällaiset e, e, huippuosaamistaskut pääsevät mukaan järjestelmään. Olemme sitoutuneita. Olemme laatimassa paperia tästä, koska laajentaminen on meille tärkeää. Ei vaan sanoa äh, Raiva Madurelle, herra että tämä on estyslistamme kärjessä. Voitte olla varmoja, että olemme sitoutuneet tähän. Kolmanneksi meidän puolelta budjettikysymykset. Madurellin mietinnöstä puhutaan paljon omistautuneista toimista. Me haluamme merkittävää joustavuutta budjettiin. Koska monta kertaa me olemme nähneet, onpa kysymys hullulehmätaudista tai liiteinflassasta, että budjetti oli korvamerkitty lähes viimeiseen euroon, että me nopeasti löytäneet ää, rahaa tällaiseen merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten hullulehmätauti tai liiteinfluenssa, joten jätetään mahdollisuus sopeuttaa budjettia, kun tarpeita tulee esille. Neljäs näkökohtani liittyy liittyy pk-yrityksiin ja teollisuuteen. Useimmat ovat jo maininneetkin tämän. Me haluamme teollisuuden ja pk-yritykset mukaan ohjelmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja herra Juhasen viittasi sitten siihen. Useimmat teistä pitivät myönteisenä pk-suuntautumista. Tässä kontekstissa on yksi tekijä, josta täytyy olla tarkkana. Se on tämä avoin päässä. Nyt on muodikasta puhua julkaisujen avoimesta päässä, mutta tämä ei ole sama kuin julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten vapaa saatavuus. Täytyy olla tarkkana, että vapaa pääsy asettaminen julkiseen tutkimukseen yleisäätönä se johtaisi, että teollisuus, joka on toinen rahoittaja, ei enää osa, osallistu. Emmekä saavuta tuloksia. Joten avain pääsy, mutta ehdoista ja kriteereistä täytyy olla tarkkana. Jotkut tämä mainitsematkin. Viides kohta liittyy yksinkertaistamiseen. Rova Nibla painotti sen tärkeyttä. Ja tämä on horisontti 20-20 johtava teema, yksinkertaistaminen. Siksi meitä vähän huolestuttaa, kun me kuulemme puhetta erilaistettuja rahoitusasteita eri kategorioille. Muistan hyvin tilintarkastustuomioistuimen edustajan puheenvuoron, herra Balkon puheenvuoron EPPn kuulemisessa. Hän sanoi, ja sanoitte yksinkertaistaa, pitäkää asiat yksinkertaisena. Yksi rahoitusaste, joka soveltuu kaikkien osanottajien. Yksi epäsolle rahoitukselle. Hän teki selväksi, että jos yksinkertaista haluaa, erilaistettuja rahoitusasteita ei haluta. Eilerin mietinnössä tämä tulee huomenna. Hän on palamassa seitsemännen puiteohjelman järjestelmään ja voin kertoa, tämä johtaa valtaviin ongelmiin, valtaviin monimutkaistuksiin ja Rava Gressle on meidän kimpussa tilintarkastusten jälkeen. Joten yksinkertaistetaan asioita komission ehdotuksen mukaan. Esimerkki, jos halutaan PK-yrityksille rahoitusaste, näiden yritysten henkilöstömäärät vaihtelevat niin paljon, että yhtenä päivänä nämä pk-yrityksiä ja sitten rekrytoinnin jälkeen ne eivät enää niitä ollakaan, jos me sääntöjä tiukkaa sovellamme, ne hyppäävät yhdestä rahoitusasteesta toiseen ja sitä seuraa monimutkaistavia tekijöitä. Me haluamme pitää asiat yksinkertaisena. Pari sanaa Skinnerin mietinnöstä. Olemme oikein tyytyväisiä, että olet painottamassa ydinturvallisuuden merkitystä. Olemme iloisia itselle annetusta tuesta, sitä, että painotat, että kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Ja jopa ne, jotka eivät ydinenergiaa kannata, ei pidä unohtaa, että meillä on joukko ydinreaktioita EU-ssa jotka täytyy ajaa alas. He tarvitsevat asiantuntemusta seuraavat 20 vuotta. Ja jos EUn ulkopuolella maat käyttävät ydinenergiaa, meillä täytyy olla taitoa niiden turvallisuuden arvioimiseksi. Meidän täytyy investoida ydinturvallisuuteen ja säteilyturvallisuuteen. Meillä täytyy olla asiantuntijoita komissiossa. Ei pidä unohtaa ja olen iloinen, että Skinner painitit tätä miinnassasi. Tämän halusin teidän kuulevan. Ja herra Odi, on totta, että seitsemän vuoden puiteohjelman ja Euratomin välillä on eroja. Ja että Euratom ehdotusta täytyy pidentää. Me olemme tekemässä tätä. Olemme iloisia yhteistyöstäsi. eteen selväksi, että vaikka institutionaalisesti Parlamentilla ei ole euron, euroatomin suhteen samoja oikeuksia kuin neuvostolla, mutta komissiossa olemme aina keskustelleet euroatomia täällä. Olemme aina ottaneet teidät huomioon, vaikka sopimuksen mukaan teillä ei ole samoja etuoikeuksia kuin neuvostolla. Puhun väliin pitkään. Haluan kiittää kaikkia erinomaista yhteistyöstä. Toivottavasti voimme jatkaa yhteistyötä niin kuin tähän asti 2020 horisontin puolesta ja kilpailukyvyn ja kansallisten turvallisuuden eteen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia myös teille, komission edustajalle. Ja nyt meillä on vielä äh, kolme, kolmelle esittelijälle puheenvuoro. Saatte kertoa, mitä tämä keskustelu teissä, millaisia mietteitä se aiheutti. Ei nyt ihan mitään tyhjentäviä puheenvuoroja, mutta viisi minuuttia per henkilö maksimissaan. Matura ensin, olkaa hyvä. Ole hyvä, Teres. Muchas gracias. Kiitos, puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää herra Smithia esityksestä, jossa hän mainitsi monia aiheita, jotka tunnemme, on aiheita keskusteluun, Ajattelen kaikkea tätä aikaa, joka vielä on edessämme. Haluaisin kuitenkin viitata vain haasteeseen kuusi, joka liittyy nimenomaan yhteiskuntaan turvallisuuteen. Tämä on minusta sellainen aihe, josta valitsee yleinen yksimielisyys parlamentissa, neuvostossa ja kaikkien asiantuntijoiden piirissä olemme yhtä mieltä siitä, että yhteiskuntatieteiden osa täytyy tarkastella myöskin turvallisuutta, mutta myöskin muita haasteita, jotka ovat mukana komission esityksessä. Ja tässä mielessä meistä näyttäisi siltä, että myöskin tutkimus, joka liittyy sosiaalisiin yhteiskunta- ja humanistisiin tieteisiin, voisi olla tärkeää. Minusta on myöskin hyvä asia se, että ajatellen koko rakennetta, joka on puiteohjelmassa Horisontti 2020 samaan aikaan myöskin äh, käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät yhteiskuntaan ja myöskin tähän huippuosaamiseen. Siltä osin kuin komissio on esittänyt, niin kaikissa näissä haasteissa, jotka ovat syttyneet, ja ovat aluksi hiukan sekavia ja sekoitus, jos on ollut kaikenlaista, niin näyttäisi monellakin äh, sellaiselta, missä on mukana kaikkea, ei oikein tiedetä, mihin suuntaan voitaisiin katsoa sitä, että ollaan poikitieteellisiä ja ajattelen koko ohjelmaa. Joten minusta tämä on paljon selkeämpi tämä esitys, joka nyt on tehty myöskin me ja äätymiskestyksiä, jotka Rova Karvalju on tehnyt, jotenkin todellakin tulemme joka tapauksessa saman aikaan keskustelun, mutta kuten sanottu, Kiitos joka tapauksessa, arvon puheenjohtaja. Grazie e te. Kiitoksia sinulle. Ja seuraavan puheenvuoron annan kollega Karvaliolle nopeasti. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota, pääjohtaja Robert Smithia näistä kommenteista. Yleisesti ottaen vastaan. Olemme tässä kaikki menossa samaan suuntaan. Haluamme yksinkertaisen, joustavan, helposti rahoitettavan puiteohjelman tiedettä ja innovaatiota varten. Kaksi tärkeintä seikkaa, josta olemme eri mieltä, kuten Madurel jo sanoikin, on ensinnäkin se, että jaetaanko tämä yhteiskunnallinen haaste kuusi ja laajennetaanko osallistumista, eli että olisi, pitäisikö sen olla horisontaalisempaa, pitäisikö sen kuulua ykköspilariin, vai kuuluisiko se yhteiskunnan haasteisiin, siis tähän kuutoseen, kuten komissio antoi ymmärtää, että pitäisi. Näistä voitaisiin vielä keskustella myöhemmin, mutta muuten olemme kyllä samoilla linjoilla komission ja neuvoston kanssa kaiken kaikkiaan. Ja ihan lopuksi haluaisin korostaa sitä, että tämähän on hyvin kunnianhimoinen ohjelma, ja parlamentissa me olemme itse asiassa lisänneet sen kunnianhimoisuutta. Olemme lisänneet useita elementtejä tähän jo valmiiksi kunnianhimoiseen komission ehdotukseen. Ja jotta Horizon 2020 voisi menestyä, niin tarvitsemme riittävästi rahoitusta joten vetoaisin kaikkiin kollegoihin ja kaikkiin, joilla voi olla sanansa sanottavanaan tästä, niin sanoisivat sen, jotta voisimme pitää huolen siitä, että sekä komissioneuvosto että parlamentti kaikki taistelisivat riittävän rahoituksen puolesta Horisontti 2020-ohjelmaan ja että saisimme aikaan yhteisymmärryksen riittävästä rahoituksesta, jotka ovat kunnianhimoisten tavoitteidemme tasalla koska tutkimuksen ja innovaation liittyvät tavoitteemme ovat hyvin kunnianhimoisia. Kaikki puhuvat kasvupaketista ja tämä nimenomaan on kasvua edes auttava asia. Sitä tulisi rahoittaa. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro kuuluu Peter Skinnerille. Olkaa hyvä. On the issue related to some of the points that were raised. Kiitos. Joihinkin esille otettuihin asioihin liitteen voin ehkä vastata niin, herra Vidal Quadras mainitsi perustutkimuksen välttämöiden olen samaa mieltä. Mutta minun viestini on, että sen ei pitäisi olla tapahtua yhteisen tutkimusneuvoston kustannuksella. Sen ei pitäisi maksaa perustutkimuksesta. Perustutkimus voi välttää tämän erinomaisuuskysymyksen ja suhteen innovointiin, joka on lähellä markkinoita. Siellä kasvu on. Kaikki ovat kasvusta, mutta kukaan ei kuvaa sitä. Siinä hyödyntää tiedettä jollakin talouden alueella. Se voi, sitä voidaan markkinoida, se voi sitä luoda pieniä yrityksiä, se luo työpaikkoja. Tämä liittyy tieteeseen ja perustutkimukseen. Mutta tässä pyritään ymmärtämään sitä sen sijaan, että rahoitusta ohjattaisiin perinteisellä tutkimusalueella. Meidän täytyy miettiä, miten tämän rahoituksen lomma kasvua hönnetään. Kysymys on pienestä rahamäärästä. Täällä on mainittu myös idea siitä, että äh, houkutellaan yksistä rahaa ja vä- vaikutusta yhden suhde viiteen. Meillä on myös lainsäädäntöä, joka on hyväksytty täällä, joka on rajoittanut riskipäämään osallistumisastetta ja sitä kautta olemme vähentäneet rahaa, jota voidaan käyttää. Euroopan teknologiainstituutin pitäisi olla mukana. Varmasti se pitää olla osa pakottia. Sitä varten pitää olla lämpänä markkinoita kuin perustutkimus. Minun mietintö Eurotomista käsittelee lähinnä ydinfysiikan ja fysian turvallisuutta. Siihen liittyvää perustutkimusta varmasti on, mutta kyseessä on yhteiskunnan tarve, joka liittyy energiatarpeisiin, joka voidaan asettaa muihin tutkimus- budjetin kohteiden kanssa, mutta sillä ei ole kilpailijaa. Signor Smith, chiede ancora di intervenire. Smith, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Mielelläni annan teille puheenvuoron mahdollisuuden, koska teidän, meidän täytyy vielä tehdä yhteistyötä jatkossakin, siis komission ja parlamentin, joten tämän vuoksi annan teille vielä mahdollisuuden puhua. No, puhun lyhyesti haluaisin vastata näihin, näihin EIT liittyviin kysymyksiin. Olin tyytyväinen kuullessani Johanssenin ja Lambertinisin puheenvuoroja, eli että EITkin aletaan tässäkin parlamentissa ottaa huomioon. Se on erittäin lupaava konsepti, kun halutaan nämä tiedon kolmion eri kulmat yhdistää toisiinsa. Eli olemme iloisia siitä, että kiinnitätte EIT näin paljon huomiota äh, Horizon 2020-ohjelman äh, sisällä, jotta, koska se on omiaan parantamaan innovaatioita. Kiitos. Grazie lei. Kiitoksia teille. Koko, näin saimme päätökseen koko tämän äh, paketin käsittelyn. Haluan kiittää teitä kaikkia ja myös Chichesteria, joka teki paljon työtä puheenjohtajana. Ja sitten vielä päivämäärät tarkistusten esittämiseksi. Ne ovat seuraavanlaiset. Ensinnäkin Madure ja Skinrin osalta 26. kesäkuuta kello 12. Helmerin ja Lambertin mietintöjen osalta 27. kesäkuuta kello 12 ja Karvaljon ja Matiasin mietintöjen osalta 28. kesäkuuta kello 12. Keskustelu, seuraava keskustelu, jolloin käsittelemme tarkistuksia, se käsitellään kahteen otteeseen kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäinen tarkistusten käsittelyistunto on 17. syyskuuta. Tällä, tässä vaiheessa haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä, kaikkia varjoesittelijöitä ja muitakin kollegoita ja päätämme tämän keskustelun osiomme tähän. Seuraava osio liittyy sekin pakettiin, vaikka ei välttämättä horisonttiin, niin se liittyy siihen läheisesti. Kyse on yritysten kilpailukyvystä, siis pienten ja keskisuurten yritysten ähm, kilpailukykyä koskevan ohjelman perustamisesta esittelijä on kollega Kreutzmann. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä pidän hyvänä komission esitystä ohjelmaksi, joka koskee yritysten kilpailukykyä, ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä. Kysymys on ainoasta eu ohjelmasta, joka on erityisesti suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Sekä kun innovaation tukeminen horisontti 20, siirrettiin horisontti 2020, tämä ohjelma muuttui meille erityisen tärkeäksi. Haluaisin ehkä sanoa, että komissio on tehnyt todella hyvän yhteistyön. Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä. tuloksessa teen erinäisiä esityksiä, joilla pyritään vielä parantamaan tätä luonnosta. Ohjelman varat ovat Kaksi miljardia euroa, mikä on melko rajallinen summa. Jos ajattelee sitä, että Euroopassa on miljoonia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, siksi ehdotankin, että keskityttäisiin kolmeen painopisteeseen, jotka minun mielestäni ovat sellaisia, jotka ovat tärkeitä ryhmää, niin myöskin niitä on tukenut byrokratian vähentäminen, parempi rahoituksen saatavuus ja helpompi markkinoille pääsy. Mitä tulee byrokratian vähentämiseen, ehdottaisin, että Euroopan unioni ottaisi uuden kunnianhimoisen vähentämistavoitteen ja että riippumattomien intressiryhmien edustajien asiantuntijaryhmän työtä tuettaisiin. Kysymys pitäisi olla nettovähentämistavoitteesta, eli siis uudenkin lainsäädännön kautta syntynyt hallintorasitus otettaisiin huomioon. Tätä kvantitatiivista tavoitetta täydentäisi se, että yhdessä pienteksuuden yritysten järjestöjen kanssa pyritään saman aikaan laadullisia tavoitteita. Komission kanssa käytössä keskustelussa puhutaan parhaillaan eh, näistä määrällisistä tavoitteista, jotka ovat sinänsä ongelmattomia. Laadulliset tavoitteet, niiden määrittäminen on mielenkiintoista, jotta todella saataisiin aikaan byrokratian vähentämistä pienten ja osalta, ja tässä pitäisi yhdessä pyrkiä pohtimaan asioita. Byrokratian lisäämistä voidaan välttää sillä, että komissio ja jäsenvaltiot vaikutusarvioiden yhteydessä säännöllisesti käyttäisivät pienten yritysten testiä ja pyrkisivät etsimään sitä, että voitaisiin vähentämään sitä. Tämän testin osalta pitäisi ennen kaikkea ottaa huomioon mikroyritysten tarpeet. Toinen prioriteetti, siis se, että pienet yritykset voisivat saada rahoitusta. Tässä ohjelma voisi olla hyvin tärkeä tekijä, jotta olemassa olevia markkinaukoja voitaisiin saada poistettua. Se, että olisi oma vieraan pääoman väline. Se on edellisen ohjelman kautta, joka aiemmin oli olemassa eh, Entrepreneurship ja Innovation, se toteutui siis tämän puitteissa. Sillä on suuri vipuvaikutus ja siksi tätä kautta voidaan saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Kokemus on osoittanut, että näiden välineiden kysyntä tavallisesti on huomattavasti suurempi kuin mitä ohjelma pystyy tarjoamaan, joten ehdottaisin, että eh, että 55,5 prosenttia ohjelman budjetista käytettäisiin rahoitusvälineisiin. Siinä tapauksessa, että tätä määrää ei tarvittaisi, komissio voisi sopeuttaa summan. Kuitenkin olin hiukan huolissani siitä, että rahoitusinstrumentin jakaminen horisontti 20, 20 ja muiden tavoitteiden osalta lisää mutkikkuutta pienten suurin muiden osalta. On tärkeää saada aikaan eh, tavoit, yhteyksiä niin, että jäsen, yritykset voivat löytää sopivia tarjouksia. Komission esitys on ongelmallinen sikäli, että yritykset, jotka eivät ole innovatiivisia luontoja, luottojen takauksessa yli 500 000 euron osalta, jäävät eh, itse asiassa ulkopuolelle, koska horisontin osalta, horisontin osalta ei voi tulla käyttöön suurempia luottoja. Yläkairaja pitäisi, pitäisi korottaa näitä osin. Tämän lisäksi myöskin heijastelee kompromissia. Minun tietoni mukaan on saavutettu neuvostossa. Kolmanneksi ohjelma siis sen pitäisi edistää sitä, että PK-yritykset saisivat paremmin mahdollisuuksia päästä Euroopan sisämarkkinoille ja kolmansisiin maihin, niiden markkinoille tässä tärkeä tekijä on European eh, Enterprise Network. Tämä otettiin käyttöön tällaisella CIP-ohjelmalla, ja se on nostautunut tähän mennessä aika tehokkaaksi. Välttämättä kuitenkaan tämä verkosto ei ollut yhtä menestyksekäs kaikissa jäsenvaltioissa. Laatu, palvelujen laadun osalta pitäisi tapahtua kattavaa parannusta, ja komission tulisikin rakenteita pyrkiä tutkimaan eri jäsenvaltioissa ja tehdä sitä sen mukaisia esityksiä erityisiä toimenpiteitä, joilla tuetaan markkinoille pääsyä ja kolmansissa maissa markkinoille pääsyä, kuten Kiinassa, pitäisi tukea niin on kauan kuin ne eivät turhaan ole päällekkäisiä jäsenvaltioiden tarvitsemien palveluiden kanssa. Neuvonta normien osalta ja julkisten osalta on myös hyvin tärkeää. Se otetaan käyttöön uusia toimenpiteitä. Merkitsee kuitenkin sitä, että komission pitäisi ensin esittää yleiskatsaus olemassa olevista toimenpiteistä. Ja komission tulisi jo saattaa tämä päätöksen edellisen ohjelman puitteissa, joten Kosmeen osalta tätä ei sitten enää tarvitsisi tehdä. Näiden sisällöllisten prioriteettien osalta meillä on viisi yleistä asiaa, jotka on tullut esille ohjelmassa. Niin ensinnäkin ohjelman tulisi siis suuntautua kaikkiin eurooppalaisiin pk-yrityksiin. Se merkitsee sitä, että yritys ei pelkästään toimisi eh, niiden yritysten osalta, jotka toimivat rajat ylittävästi. Ratkaisevan tärkeää on tietysti se, että aina on eurooppalaista lisäarvoa, mutta Euroopan lisäarvo saattaa olla jo siinäkin, että tämä markkina toimintaa, markkinoiden hoitoimintaa voidaan täydentää, korvata eurooppalaisella toiminnan alueellista tai paikallisesti. On tärkeää, että tämästä ohjelmasta ovat hyöty mahdollisimman monet tekoyritykset, kuitenkin sektorikohtaiset aloitteet pitäisi säilyttää edelleen mahdollisina silloin, kun ne ovat PK-yrityksiä koskevia ja niiden kautta syntyy eurooppalaista lisäarvoa. Matkailua ei pitäisi ottaa mukaan ohjelmaan, koska Kosme ei ole mikään eh, matkailuohjelma. Tiedän, että komissio sen tätä pidä hyvänä, mutta minusta ei ole hyvä, Minulla on mitään ongelmaa sen osin, jos monia esityksiä, monia ajatuksia matkailun osalta vaaditaan matkailun alueella, niin silloin kuitenkin olisi tärkeää, että otettaisiin erityisesti huomioon, mutta minä en oikein tiedä, voidaanko sektorikohtaisesti yksi sektori ottaa erityisesti esille, minä tiedän, että muillakin sektoreilla on toiveita ja ja tulevat välttämättä esimään vaatimuksia sitten ja esittämään kysymyksen, miksi yksi sektori otetaan erityisesti esille, koska heidän oma sektorinsa heidän mielestään on aivan yhtä tärkeä. Uusi oikeusperusta, joka Lissabonin sopimuksessa te ottaa huomioon, ja silloin ennen kaikkea pitäisi sektorit mainita erityisissä toimenpiteissä. Näin minä olinkin tehnyt omassa tarkistusesityksessäni. PK-yritysten järjestöt pitäisi ottaa paremmin mukaan ohjelman toimeenpanoon. Kosme suuntautuu ennen kaikkea pieniäkin suuriin yrityksiin. Siksi on tärkeää, että pk-yritykset asianmukaisesti tulevat kuuluiksi, joko mm, kun kehitellään pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa ja myöskin silloin, kun luodaan tällaisia strategisia tavoitteita työohjelmassa. Komission osalta on olemassa varauksia tässä, tiedän sen, Yhdessä varjostelujen kanssa olemme kuitenkin pohtineet sitä, miten voitaisiin yritysten osallistumista varmistaa ilman, että syntyy tarpeetonta hallinnollista rasitetta komissiossa. Korostan vielä kerran sitä, että on selvää, että komissio tekee päätökset, mutta saattaa olla järkeä myös siinä, että otetaan vastaan ajatuksia, jotka tulevat järjestöiltä, ja siksi minusta on niin, että nämä voitaisiin vetää mukaan toimintaan. Ohjelman ei tulisi rajauttua koskemaan pelkästään kasvuvaihetta, vaan myöskin mahdollisesti kaikkia eri vaiheita, jotka liittyvät yrityksen elämään. Tähän liittyy eri kaikkea perustumisvaihe, siirtymiset ja uusien mahdollisuuksien tukeminen silloin, kun on kysymys epäonnistuneista yrityksistä. Joka vuosi 100 000 yritykset ovat vaarassa Euroopassa siksi, että löydy uusia yrittäjät jotka ovat valmiita investoimaan näihin yrityksiin ja yritysten toiminnat vastaamisen siirtäminen on hyvin tärkeä yritykselle, koska ja näin tältä osin Kosmin osalta ja lopuksi olen valmis kohta. Ja siksi minä olen yhtä mieltä kunnianhimoisista tavoitteista ja on tärkeää, että myös pohditaan sitä, miten pitkälle ohjelmaa voitaisiin rahoituksellisesti parantaa. Olen pahoillani, mutta kun lähestytään esityslistan loppua, niin aikaakin on vähemmän. Seuraavaksi puheenvuoron saa EPPn varjoesittelijä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Kreutzmania hänen tekemästään kovasta työstä. Hän on, hänen lähestymistapansa on hyvin kattava. Tämä mietintö on oikein hyvä ja se hyödyttää varmasti kaikkia eurooppalaisia PK-yrityksiä. Mietinnössä todetaan, että kosmeohjelmien tulisi keskittyä hallinnollisen taakan vähentämiseen ja sen tulisi varmistaa rahoitus kaikille pk-yrityksille, ei ainoastaan niille, jotka, ovat rajat, jotka tekevät rajat ylittävää työtä tai ovat matkailusektorilla, kuten komissio ehdottaa. Olen iloinen siitä, että otitte vaarin kommenteistani, jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa. On erittäin tärkeää, että me vähennämme byrokratiaa. Se on nimittäin yksi pk-yritysten suurimmista esteistä. Olen myös sitä mieltä, että oikea ratkaisu lainatakeiden kynnyksiksi silloin, kun SME eivät ole tukikelpoisia horisontti 2020 niin on varmasti hyvä ratkaisu. Tämähän on samankaltainen kuin se, se ratkaisu, joka neuvostossa tehtiin. Olen tyytyväinen siihen niin, että pk-yrityksille ei jää mitään porsaan reikiä. Ja mitä tulee markkinoille pääsyyn, meidän täytyy oppia siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, kun auttavat pk-yrityksiä pääsemään kolmansiin maihin. Mitä tulee budjettiin ja varojen jakautumiseen, niin ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että tämä budjetti ei välttämättä heijastele sitä, kuinka tärkeitä poliittisesti pk-yritykset ovat. Kosmolla on oma tar- merkityksensä 2,5 miljardia, ää, vain 0,2 prosenttia monivuotisesta rahoituskehyksestä. Jos me olemme vaikka, jos me haluamme vakavasti ottaa tämän asian ja haluamme, että pk-yritykset todella ovat taloutemme vetovoima, niin meidän täytyy kasvattaa kosmen budjettia. Meidän tulisi korvamerkitä enemmän kuin 55 prosenttia kosmen budjetista rahoitusinstrumenttien osalta siihen, että koska PK-yritysten pääsy rahoitukseen on kaikkein suurin este tällä hetkellä ja nämä instrumentit ovat olleet kuitenkin hyvin menestyksekkäitä. Mielestäni meidän tulisi olla kunnianhimoisempia ja korvamerkitä 65 prosenttia näille rahoitusinstrumenteille. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Eh. Kiitoksia. Haluaisin itsekin käyttää varjoesittelijänä puheenvuoron. Myös minä haluan kiittää kollega Kreutzmania hänen tekemästään työstä. Se on ollut erittäin analyyttistä ja erittäin ähm, täsmällistä hän on ottanut äh, käsittelyyn kaikki tämän sektorin ongelmat. Valmistelutyö on ollut oikein hyvää. Ja aivan kuten EPPnkin kollega sanoi, niin mielestäni meidän tulisi enemmän kiinnittää huomiota pk-yrityksiin, ja tämä äh, laiha 0,2 prosenttia, joka on Kosmesta annettu, niin se ei kyllä riitä. Äh, Tätä täytyy vielä pohtia uudemman kerran. Olen myös sitä mieltä, että aivan kuten täällä on jo kuultukin ja Strasbourgissakin on sanottu, niin jos jokainen PK-yritys rekrytoisi vielä yhden työntekijän, niin osittain voisimme ratkaista Euroopan työttömyysongelman. Tämä on sektori, joka on omiaan myötävaikuttamaan merkittävästi elpymiseen ja työllisyyteen, joten meidän tulisi pohtia vielä tätäkin asiaa. Ja olen yhtä mieltä sen kanssa, mitä eräs kollega sanoi, eli että jos kosmen resurssit, osa näistä resursseista, jotka annetaan rahoitusinstrumenteille, ne ovat aivan liian pieniä. Eli meidän täytyy vielä pohtia tämän ohjelman rahoituksen jakautumista. On myös muita tärkeitä kohteita, kuten koulutus ja monet muut. Mutta emme me voi viedä rahoja näiltä tärkeimmiltä rahoitusinstrumenteilta. Ja tämä on se asia, jota meidän täytyy vielä pohtia uudemman kerran. Sitten vielä yksi tärkeä seikka, joka on tullut esiin tästä keskustelusta, jota tänään on käyty, liittyy mahdollisuuteen tukea myös Euroopan unionin ulkopuolisia pk-yrityksiä tai pk-yritysten Ähm, toimintaa äh, EUn ulkopuolella. Myös PK-yritykset ovat kykeneviä viemään tuotteitaan EUn ulkopuolelle. Ja tärkeää on myös äh, tiedottaminen äh, rahoitusohjelmistamme. En tiedä, oletteko ymmärtäneet tämän, mutta jos me haluamme syventää tätä ohjelmaa ja haluamme ottaa mukaan myös PK-yrityksiä, niin minä olen ainakin huomannut, että usein pankit ja kaikenlaiset välimiehet, Euroopan keskuspankki ja muut, niin näiltä taholta tuleva tieto ei koskaan päädy PK-yrityksille eikä päinvastoin, koska nämä suuret rahoituslaitokset eivät välttämättä ole kiinnostuneita näistä nimenomaisista rahoitusvälineistä, vaan muunlaisista. Ja siksi ja meidän täytyy pyrkiä myös tiedottamiseen panostamaan, vaikka raha onkin vähän. Ja menisin samaan suuntaan kuin muut esittelijät. Eli tämä tiedotusohjelman tulisi olla pakollinen osuus tätä koko ohjelmaa, koska muuten ohjelman hyödyt eivät koskaan pääse edunsaajille saakka koska eivät välttämättä tunne näitä tuotteita. Tämä on vakava asia ja tällaista tilannetta täytyy välttää. En ole yhtä mieltä äh, tästä turismimatkailukysymyksestä. Kyllä mielestäni meidän täytyy vielä pohtia tätä asiaa. Eihän tämä, siis monet matkailuohjelmat ovat äh, horisontaalisia, äh, eli ei meidän pidä keskittyä ainoastaan turismiin, vaan täytyy katsoa tilannetta laajemmalta kantilta. Ja sitten vielä ihan lopuksi, tämä liittyy eurooppalaiseen ver- yritysverkostoon. Mielestäni meidän tulisi pyytää komissiota tekemään hyvin tarkan tutkimuksen tästä asiasta, koska kaikki tämän verkoston kohdat, osat, lenkit eivät ole niin tehokkaita kuin niiden pitäisi. Eli meidän täytyy ymmärtää, miten tämä verkko toimii ja missä ovat sen heikot ja vahvat lenkit. Ja haluan kiittää vielä kertaalleen esittelijöitä. Tarkistuksessa sitten loput. Kiitos. Kiitos Kuusen. Niin, <laughs> minä en itse kunnioittanut puheaikaa ja pyydän anteeksi. Vidal Quadros. Kiitos puheenjohtaja. Pienet ja keskisuuret yritykset edustavat yli 90 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ja kohtaavat yhteisiä ongelmia, vaikeuksia päästä uusille markkinoille, byrokratiaa, joka liittyy hallintoon, ja niille kaikille on tärkeä ohjelma, joka on erityisesti osa, suuntautunut tähän sektorin, joka on mahdollisimman tehokas. Mietintö, jonka kollegamme Jürgen Kreutzmann on laatinut, ehdottaa parannuksia esimerkiksi se, että otetaan käyttöön tällainen säädös, joka liittyy yrityksiin, jonka pitäisi olla nimenomaan viitekohtana sille, miten laadimme politiikkaa, joka kohdistuu pieniin keskisuuriin yrityksiin. on tarkistuksia, jotka on suunnattu parantamaan Enterprise Europe Network-verkkoa, joka on tehokas verkosto. Ja tässä pyritään parantamaan sitä, pyritään myöskin vahvistamaan sitä roolia, joka pienellä voi olla, mitä PKY ne voisivat toimia yhdessä, joten organisaatiot, niiden toimintaa täytyy pitää erityisessä arvossa. Sektorikohtaiset aloitteet sellaisilla alueilla, joissa pk ovat hyvin merkittäviä, ajatellen nimenomaan Euroopan tä. Ja tässä ennen kaikkea on kysymys matkailusektorista. Minäkin olen yhtä mieltä rouva Toijan kanssa siitä, että viittaukset matkailuun ovat tärkeitä, koska se on yksi niistä alueista, joilla täytyy työskennellä tämän ohjelman puitteissa, jos nyt ajatellaan vain kriisitilannetta, joka jäsenvaltiossa, että jossa myöskin mat- matkailun osalta voitaisiin vahvistaa ja tukea toimintaa tällainen eurooppalainen visio, sen tulisi olla yleinen. Ja tässä mielessä minusta konkreettinen viittaus matkailuun olisi asianmukainen. Toisaalta, kun on kysymys summasta, joka pyritään turvaamaan näihin vakausvälineisiin, vaikuttaa hiukan pieneltä, missä olisi parempi pyrkiä korottamaan tätä summaa. Ja Pitäisi olla selkeästi myöskin mahdollisuus sille, että pk-yritykset voisivat hyödyntää rahoitusvälineitä, kansallisia, niin kansallisia välineitä kuin eurooppalaisia välineitä samanaikaisesti. Kiitos. Oh, sorry. Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täällä puhuttu yleisesti lähes kaikesta, mikä on esillä tässä mietinnössä. Olemme yhtä mieltä yhdistyslinjasta, jonka komissio on esittänyt ja jota myöskin esittelijä on esittänyt, mitä tulee rahoitukseen ja siihen, että rahoitus on riittämätöntä. Näin tärkeässä ohjelmassa nimenomaan pienteksuyritysten kannalta ajatellen sitä, miten tärkeänä ovat Euroopan taloudelle, pitäisi pyrkiä tekemään huomattavia korotuksia. Olisi välttämätöntä, että komissio esitti budjetin jaon ja miten varat olisi esillä eri toimille, miten varoja olisi käytettävissä ja sitten sen lisäksi pitäisi myönteisesti arvottaa byrokratian vähentämistä, sitä miten voidaan päästä markkinoille ja niin edelleen. Tärkeä elementti mietinnössä on synergia siinä, miten on tällainen toiminta, joka on valtiollista, ja että pyrittäisiin siihen, että tämä rahoitusväline palvelisi myöskin pääomarahoitusta ja luottojen takuita. 5,5 no, miljoonaa euroa olisi aika vähän tällaiseen toimintaan. Mitä tulee sitten painotukseen, joka koskee matkailua, minusta – komissio on ottanut tällaisen kriteerin lähtien liikkeelle siitä mallista, että matkailussa on mukana pieniä yrityksiä, jotka ovat kilpailukykyisiä ja kestäviä lähes aina, ja jotka muodostavat osan BKT, joka on yllättävän suuri monissa maissa, ei pelkästään Etelä-Euroopan maissa, myöskin maissa, joissa on huomattava ilmastoa, mutta katsoo myöskin suhdetta BKT eri maissa. Saksassa, jos eh, katsomme tätä, voimme olla aika yllättyneitä siitä, joten matkailu sen alueella pienet yritykset ovat sellaisia, että niitä täytyy olla kilpailukykyisiä ja osoittaa kestävää toimintaa ja ne ovat myöskin innovatiivisia yrityksiä, jotka ovat paljon työpaikkoja ja kenen <clears throat> kaikkea eh, näiltä osalta kattavuus on hyvin tärkeää. Tulemme tekemään tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan mietintöä, jonka esittelijä on meille esitellyt, ja täytyisi budjetin osalta pyrkin tämän ohjelmalle antaa se arvostus, joka sille kuuluu, koska jos ei saa riittävää budjettia, sitä ei pidetä myöskään tärkeänä. Grazie, grazie. Kiitoksia kovasti teillekin, kollega. Ja sitten komission edustaja, uskoakseni Herbert, kaksi minuuttia vain. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluamme kiittää herra Kreutzmannia esittelijänä, että valiokunnan jäseniä Kosme-ohjelman tuesta. Herra Kreutzmann mietintöluonnoksaan tunnustaa yhteisön tuen merkityksen e- Euroopan yritykselle ja erityisesti pk-yritykselle, ja että rahoitukseen pääsy, markkinoille pääsy ja hallintokustannusten alentaminen ovat tärkeitä. Esittelijä pyrkii tiettyjen toimintojen selkeyttämiseen vaatimalla selkeämpiä tietoja. Meistä tämä on hyödyllistä, mutta täytyy painottaa, että kyseessä on mietintö, jonka juoksuaikaa vuoteen 2020, joten ei pidä vaarantaa välttämätöntä joustavuutta kosmeohjelmassa. muistutan teitä, että CIP-ohjelma on saanut kehuja arvioinnissaan ja joustavuudessaan se vastaa markkinoiden kysyntään. Komissio iloitsee Kreutzmannin mainitsemista prioriteeteista, Olemme samaa mieltä, että lisäarvoa pitää painottaa sekä tätä vipuvaikutusta rahoitusvälineiden käytössä EU-toimissa. Mitä tulee hallintotaakan vähentämiseen, nykyohjelma on tuottanut hyötyä ja tulee antamaan hyötyä, kun muut instituutiot hyväksyvät komission ohjelman. Meillä on kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet, mutta tulevaisuudessa me haluamme painottaa laadullisia tavoitteita, vähemmän määrällisiä tavoitteita, joita täytyy mitata, ainakin tarkastelu menee aikaa, joten pyrkimme laadulliseen arviointiin ja jatkuvalta pohjalta. Rahoitusvälineiden suhteen kaksi kommenttia. Jos lainat ovat 250 000 euroa, pk-yritysten määrä, jotka voivat ottaa osaa ohjelmaan laskee, mutta, mutta tiedätte että tämän keskustelun pohjalta Toisaalta prosenttiosuuden kasvattaminen merkitsee sitä, että nykybudjetissa on vähemmän sellaisilla tämmöillä kuin yrittäjyys tai kil- kestävän kilpailun puiteohjelmat. Joten ehkä varoittava sana ää, paras on joskus hyvän vihollinen. Kolmasille markkinoille pääsy, kaikki alleviiva sitten sitä, se on prioriteetti. Ja yritysverkot, enterprise networks, voivat auttaa, mutta voimme myös parantaa niitä. Niitä voidaan parantaa, niitä pitää jatkuvasti parantaa, mutta meillä on ainoastaan nämä kumppanit, jotka vapaaehtoisesti vastaavat meidän markkinaa tarjouksimme. Mutta ymmärrän näkökohdan. Vielä 30 sekuntia lopuksi tämän OSBn merkitystä me pidämme myönteisenä. Eh, erityisesti nämä alueet, joilla on paljon pk-yrityksiä, niitä on syytä painottaa, mutta Lissabonin sopimuksen huomioon ottaen muistaen, että tässä on eroja puhtaaseen teollisuuteen. Turismi kannattaa mainita erikseen. Ja lopuksi yritysten ja pk-yritysten konsultointi. Tavoitteesta olemme täysin samaa mieltä. Ja me teemmekin näin, joka toinen kuukausi meillä on kokouksia pk-yritysten edustajien asiakaskokouksia kerran vuodessa PK-yleiskokous. Me haluamme jatkaa tätä, mutta me emme halua byrokratisoida edustuksellisuuskysymystä tai eturistiriitakysymystä, koska joskus PK-yritysten edustajat saavat tukea. Tässä paras on hyvän vihollinen. Yritysten siirto kyllä, ja budjettien suhteen me kuulemme te, kuuntelemme teitä, tiedätte, että komissio on tehnyt vaikeita päätöksiä, ja tunnette komission ehdotuksen mutta ymmärsimme, mitä haluatte. Paljon kiitoksia tuosta. Grazie. Kiitoksia, kiitoksia. Seuraavaksi Kreutzmann, pyydän teitä puhumaan lyhyesti, koska meillä on vielä yksi esityslistan kohta ja meidän täytyy pyrkiä puhumaan nopeasti niin, että viimeinenkin esittelijä vielä pyrkii, pystyy esittelemään oma mietintönsä, koska huomenna on sitten taas tärkeä päivä. Kiitos, ensin haluaisin kiittää hänen myönteistä kannatosta ja sitten italaisilta kollegoilta olisin pyytää anteeksi sitä, että minä uskalsin yhden osan sektorista tehdä pohdintoja. Sehän on vielä mukana, mutta ongelma oli siinä, että jos mainitaan yksi sektori, niin tulee sitten muita, jotka samalla tavoin täytyy mainita – ei minulla ole tuollakaan mitään sitä vastaan, että matkailua tuetaan. Toivon, että ymmärrätte tämän. Tämä ei ole myöskään mikään hyökkäys. Mutta onko tässä järkeä? Sehän on mainittu johdantason kappaleissa. Siinä ei siis ole kuitenkaan mitään ongelmaa. Haluaisin vielä sanoa yhden asian budjetista. Kaikki ovat puhuneet horisontti 2020, että 15 prosenttia on liian vähän. Neuvosto puhuu 20 prosentista, mikä ei kuitenkaan ole sitovaa. Ja kysymys, joka nousee, jota kaikkien meidän tulisi pohtia, on siinä, olisiko enemmän järkeä siinä, että 15 prosentin sijasta, joka otettaisiin näkyville, puhutaan 2,5 miljardista, tai kuten neuvosto haluaa, että korottaa se 20 prosenttiin, joten Kosme saisi 5 miljardia 0,2 prosentista 0,5 prosenttiin, ja silloin tämä todellakin tulisi PK-yrityksille, jolloin kynnystä voitaisiin nostaa, joten meillä olisi enemmän varojakin tätä varten, ja tämä olisi siis selvää ohjelman kannalta. Tiedän, että tämä on vaikeaa, siksi on tehnyt kuitenkin tämän esityksen siitä, että meidän voi tehdä mitään tällaisia esittää mitään ennakkomääräyksiä. Tämän liittyy keskipitkään aikavälin ajan rahoitukseen suunnitelmiin, mutta ei se ole kuitenkin järkevää ottaa tämä esille tässä muodossa. Tätä pitäisi kenties pohtia. Kiitos tukevista kommenteista kaikilta osallistujilta. Grazie lei. Kiitoksia teille. Ja 20. kesäkuuta kello 12 on tarkistuksen jättämisaika. Nyt annan puheenvuoron Karinsille. Hän kertoo energialalla tehdyistä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden <clears throat> hallitusten välisiä sopimuksia koskevista tiedonvaihtomekanismeista. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki täällä muistanette, että hyväksymme valiokunnassa hallitusten jäsenvaltioiden ja kolmisen maiden energiasopimusten suhteen ja tiedonvaihdon suhteen tiukkoja ehtoja, jo, joihin jäsenvaltioiden pitäisi sitoutua seurattavuuden suhteen. Päätavoite on selvittää, josko energia-alueella kansainväliset sopimukset noudattavat vai eivät noudata EU-lainsäädäntöä ja energiapolitiikkaa. Puhumme erityisesti kolmasien maisten pääsystä infrastruktuuriin. Minulla on ollut kolme trilogia neuvoston kanssa. Ja ongelma on, että huolimatta neuvoston päätöksestä viime helmikuussa, että tällaista lainsäädäntöä tarvitaan, ylivoimainen enemmistö ja se neuvoston jäsenistä näitä sanoa, että he eivät halua tällaista lainsäädäntöä ollenkaan, ei missään muodossa. He halusivat tällaista ensin, komissio teki ehdotuksen, parlamentti vahvisti ehdotusta, mutta neuvosto nyt pohjimmiltaan sanoi, että emme me halua tätä. Kolmannen trilogian jälkeen kuitenkin olen onnistunut saman aikaan kompromissitekstin, joka jää valiokunnan odotuksista vajaaksi. mutta parempi kuin se, että ei ole lainsäädäntöä ollenkaan. Missä tämä jää vajaksi? Me emme saavuta sitä, mitä haluamme. Tämän ex ante yhteensopivuusvalvonnan suhteen, jossa ne komissio perehtyisi kansainvälisiin sopimuksiin ensin, kun, ennen kuin ne allekirjoitetaan. Neuvosto ei hyväksy tätä. Tämä ei ole osa lainsäädäntöä mutta olemassa olevat sopimukset tulevat mukaan, niin se on askel eteenpäin. Ja uudelleen tarkastelun lausukke, jonka mukaan komission pitää kolmen vuoden kuluttua tarkastella sitä, mikä toimii ja mikä ei. Joten vaikean tilanteen huomioon ottaen, jossa parlamentin ja komission kantaa lähes ristiriidassa neuvoston kanssa, me olemme kuitenkin saaneet aikaan kompromissitekstin ja ehdotan, että parlamentti pyrkii sopuun ensimmäisessä käsittelyssä. Koska kysymys on siitä, onko parempi, että on jotain lainsäädäntöä kuin mitään. Minusta on paras ottaa askel, jota voimme myöhemmin parantaa sen sijaan, että meillä mitään, ja sitten parlamentti aloittaisi nollasta. Tämä on paras mahdollista maailmasta. Haluaisin kiittää muita varjoesittelijöitä, jotka ottivat osaa trilogeihin. Viime trilogissa tilanne oli sellainen, että minun vaatimuksesta tarkastella jotakin asioita puheenjohtajamaan suurlähettiläs löi äh, kirjakannet kiinni ja käveli ulos ja sanoi, että ei ole mitään sitä keskustella parlamentin kanssa. Meillä oli tosi vaikea tilanne. Reaktio oli vähän outo, mutta ehkä Suurlähettilä tuli liikaa painetta neuvostolle ja hän ei kyennyt hallitsemaan tilannetta. Kiitos varjasittelijöille heidän työstään. Minun ehdotukseni on, että siirrymme kohti ensimmäisen käsittelyn sopimusta. Kiitoksia. Niin, olen aivan varma, että tällä kertaa, kuten myös muillakin kerroilla, teette kaikkenne puolustaaksenne parlamentin kantaa. Ja nyt annan Skinnerille puheenvuoron, joka korvaa toista varjoesittelijää. Puhun Bert Langen puolesta, joka ei tänään voi olla täällä, mutta tiedän, että teillä on hyvin lupaavaa, hyvää keskustelua ja hän haluaa välittää kiitokset erinomaisesta työstä ja yhteistyöstä alusta loppuun. Kuitenkin hän on edelleen varovainen siinä, että jäsenvaltiot haluaa uudelleen neuvotella asiaa ja siirtyä kohti parlamentin, niin tämä kantaa hän on nyt viettänyt aikaa siinä, mikä voisi olla teidän kantanne, mutta S- ja D-ryhmä on ehdottanut, että on olennaisen tärkeää, että me saamme kyllä sen ex ante mielipiteen komissiolta tästä hallitusvälisestä sopimuksesta, mutta ennen sitä, mitä kun katsotaan, tässä nyt ollakin on on yhteensopiva olemassa olevan sisämarkkinaenergialainsäädännön kanssa, siis lopullisissa mm, osissa ja kompromissin osalta, josta on sovittu. Lange on ehdottanut, että S&D-ryhmä esittäisi uusia tarkistuksia äänestettäväksi, joissa pyritään vahvistamaan lainsäädäntöä täysistuntoprosessin aikana, joten ei tarvitse yllättäen odottaa mitään yllätyksiä, tiedät mitä on tulossa ja toivon, että pääsette asiasta yksimielisyyteen. Grazie. Kiitoksia. Muita puheenvuoroja? Vidal Quadras ja sitten Turmis ja Kreutzmann, olkaa hyvä. Minä haluaisin kiittää esittelijää. Me olemme siinä tilanteessa, että me voisimme nyt tukea kompromissia, joka on saavutettu, ja minusta me voimme elää sen kanssa – me olemme täällä parlamentissa yhtä mieltä siitä, että me halusimme kaikki samaa, halusimme saada enemmän, mutta ei ole paljon järkeä siinä, että jos komissio voi olla tyytyväinen tähän ja neuvosto voi olla tähän tyytyväinen, niin silloin meidän pitäisi sen osalta, mitä olemme saavuttaneet, meillähän on arviointi muutaman vuoden päästä, niin meidän pitäisi saada tuki sille, mitä olemme saavuttaneet, joten ehdotamme, että annamme siis tukea sille esitykselle, jonka esittelijä on tehnyt. Ja Vidal Quadras. Kiitoksia. Nyt Vidal Quadras. Kiitos puheenjohtaja Herra Karin selitti meille kompromissitekstiä, joka on saavutettu neuvoston kanssa, ja vaikka kanssa ei vastaa meidän täysin alunperäisiä tavoitteita, koska halusimme huomattavasti enemmän. Me haluaisimme, että jäsenvaltiot ilmoittaisivat komissiolle neuvotteluista, sopimuksesta, jota ollaan saavuttamassa hallitusten kesken energiakysymyksiä kolmansien maiden kanssa. Ja tämä olisi tärkeää nimenomaan ennen sopimuksen allekirjoittamista, mutta neuvosto ei ole liikkunut kannassaan ja kaikki on nyt jäsenvaltioiden käsissä niin, että ei anneta tietoa, jos ei haluta jäsenvaltioiden kanssa. Pelkästään komissio arvioi sopimuksen jos jäsenvaltio sen välittää arvioitavaksi. Tämä on se kaukana sitä, mitä olemme pyytäneet, mutta herra Karins on oikeassa siinä, että tällä hetkellä on olemassa velvoite ilmoittaa jäsenvaltioille sopimuksista, joita on allekirjoitettu ennen kuin päätös on tullut voimaan, ja niistä, jotka allekirjoitetaan tulevaisuudessa sitten, kun on ratifioitu. Saamme ainakin avoimuutta ja perustan tulevaa työtä varten koska me olemme tekemisissä puitteiden kanssa, jotka ovat lähemmät yhteydessä neuvoston kanssa. Olenkaan yllättynyt, koska minä olen ollut kuitenkin vetämässä lukuisia neuvotteluja Moni noissa ollut mukana myöskin paik- nykyinen tämän valiokunnan sihteeri. Bayer koskaan en ole nähnyt sitä, että neuvosto heittäisi paperit pöydälle. Tämä on aivan uusi asia, joten en tiedä. Me nyt kuitenkin toivomme, että tämä olisi ollut poikkeuksellista, tämä käyttäytyminen neuvostossa. Onnittelen herra Karinsia hänen kärsivällisyydestään. Ja tässä kuitenkin on siis nyt pohja työlle tulevaisuudessa. Kollega Turmas. Ja Turmas. Uh, Yannick Jadot, who worked closely with you and who... Minä olen työskennellyt läheisesti kanssasi ja kiitän sinua sitoutuneesta tavasta ottaa, ottaa meidän varjoista mukaan. Me vihreät olemme enemmän SD-linjoilla. Jos me haluamme, että Eurooppa puhuu yhdellä äänellä, me tarvitsemme jotain, joka menee pitemmälle kuin mi- mihin neuvosto on tällä hetkellä sitoutunut me emme mitenkään kritikoi tapaa siivettää neuvotteluita päinvastoin, mutta haluamme poliittisesti sanoa samaa kuin SD. Me parlamenttina ajattelemme, että jotta meillä olisi voimakkaampi eurooppalainen ääni ulkoisen energia-alueella, meidän täytyy mennä pitemmälle tämän lainsäädännön suhteen. Kiitos. Prigo. Kiitoksia. Ja haluatteko vastata? Haluatteko vielä käyttää puheenvuoron esittelijä nopeasti? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää niitä, jotka ovat tukeneet minua ja myös SD ja Vihreät. Teidän mielipiteen näkemyksenne ovat hiukan toisistaan poikkeavat, mutta kiitän teitä silti. Meidän täytyy pohtia, että mikä lopulta on meidän tärkein tehtävämme tässä parlamentissa. Minusta se on se, että hyväksymme lakeja, parhaita mahdollisia lakeja. Politiikassa on kyse siitä, että että toiveiden maailma muutetaan toteutettavaksi maailmaksi. Ja parlamentin ja neuvoston täytyy yhdessä tehdä päätöksiä, jotta, jotta lainsäädäntö voisi tulla voimaan. Me voimme omaksua sen kannan, että me astumme askeleen taaksepäin ja haluamme esittää poliittisen kannan, mutta emme me silloin poikkea paljonkaan mielenosoittajista tuolla Luxemburgin aukiolla – Jos kuitenkin me hyväksymme tämän kompromissin, niin silloin me olemme tehneet jonkinlaisen vaikutuksen. Me olemme käyttäneet vaikutusvaltaamme Euroopan lakien suhteen. Olemme ottaneet askeleen, emme yhtä, emme niin isoa kuin halusimme, mutta olemme ottaneet askeleen kohti yhteistä eurooppalaista ääntä energia- energian alalla. Ja jos me tämän lain hyväksymme, niin ei se ole meidän työmme loppuvaihe, vaan se on vasta alkuvaihe. Ja, ja olen nyt kaksi kertaa keskustellut Öttingerin kanssa, komissarin kanssa, ja hänkin on samaa mieltä siitä, että parempi on saada aikaan tällainen kompromissilainsäädäntö, kuin ei ollenkaan lainsäädäntöä, koska jos ei ole ollenkaan lakia, niin silloin ö, olemme tyhjän päällä ja meidän täytyy mennä eteenpäin tässä asiassa. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia kovasti. Nyt kaikki ovat saaneet käyttää puheenvuoronsa. Ö, Skinner, joka edusti SD. Ryhmä ei päässyt paikalle enää puhumaan, mutta huomenna me, muut ovat puhuneet hänen puolestaan, huomenna äänestämme ja ehkä olisi hyvä, jos voisimme vielä kuulla Kalfinin puheenvuoron. hänen, hänen piti käyttää puheenvuoronsa huomenna, mutta toi, Toivottavasti voisimme nyt antaa hänelle puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much, uh, Madam Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kollegat, että saan puhua enemmän kuin kolme neljä minuuttia ehdotusta esitellessäni komission ehdotusta joka pyrkii muuttamaan vuonna 2003 asetusta julkisen informaation käytöstä. Komission ehdotuksen idea on erittäin kunnianhimoinen ja parlamentin täytyy tukea komission kunnianhimoa. Eli me pyytäisimme julkisviranomaisia julkaisemaan vähän yksinkertaistaen kaiken internetillä lukunottamatta testi kansalliseen turvallisuuteen liittyvää tietoja, henkilötietoja. Ja se, että tämä tieto olisi ilmaista tai sitten kattaa kattaisi sitä rajakustannukset. Eli kaikki, jotakin rajoitteita lukuun ottamatta pitäisi julkaista. Täällä on kaksi pääargumenttia. Ensinnäkin demokratian ja seurattavuuden periaatteet politiikan laatimisessa ja mahdollisuus kansalaisille saavuttaa helposti ja äh, halvalla informaatiota. Ja toisekseen siksi, että kun tämä informaatio on julkaistu ja kun sitä voidaan käyttää, nämä tarjoaisi yrityksille, erityisesti PK-yrityksille mahdollisuuksia työstää sitä. Komissio arvioi, että hyöty voisi olla 140 miljardia euroa vuodessa jos yritykset voivat käyttää tätä erityisesti pk Several issues uh, uh, together with uh, my colleagues working on that uh, and myself. Kollegat ovat työskennelleet tämän kanssa minun kanssa olemme tavanneet eri eturyhmiä. Tässä on rahoituskysymys. Monet julkisviranomaiset myyvät tätä informaatiota eteenpäin. Ne saavat lisätie rahoitusta. Heillä on argumenttinsa. Toisaalta veron maksajat maksavat julkisviranomaiselle tiedon keräämisestä. Joten se, että sitä maksetaan uudestaan, loisi kysymysmerkkiä. Tänne kysymys on valvontaelimestä. Monet hallinnon haarat ovat sitä mieltä, että tästä tulisi lisää hallintotaakkaa. No, täytyy varmistaa, että näin ei ole. Kolmas kysymys on, mitä informaatiota pitäisi julkistaa? Eli tässä noudatetaan läheisyysperiaatteita. Jokainen hallitus päättää informaation tarinan laajuudesta, mutta tiedon, tiedon saatavuuden pitäisi olla pääperiaate ja julkistamattomuudella pitäisi olla erityissyyt. Tässä pitäisi olla joku takaraja. ja sitä on tämä kallista jollekin uusille tulokkaille, kuten kirjastoille, arkistoille. Tästä tulisi lisäkustannuksia. Tässä voidaan todeta, että ehkä uusi informaatio pitäisi julkaista ja olemassa oleva äh, informaatio sitten pitäisi digitalisoida asteittain. Ja sitähän ne tekevät muutenkin. Sitä oli vähän huolta, että pitääkö tämä olla koeluettavassa formaatista, mutta no, tämä on tärkeää Tämä tarjoaa yritykselle mahdollisuuden hyödyntää tätä informaatiota. Me tarvitaan lisää laatua Uh, I think that uh, we uh, might have very good answers to the concerns. Meillä on vastauksia eri sidosryhmille ja meillä on hyvät syyt tukea komission ehdotusta. Tämä luo ehkä uusia mahdollisuuksia, mutta yleisidea pitäisi olla, että informaation pitäisi olla tarjolla internetissä ilman lisää vaatimuksia. Tämä on yksinkertaisesti se, mitä direktiivi tarjoaa ja näin minä tämän kysymyksen muotoisin. Paljon kiitoksia Varjo esittelijälle. Meillä on ollut kokouksia ja toivottavasti meillä on hyvää yhteistyötä lähikuukausina. E Kiitoksia kollega Kalfinille. Keskustelu käydään sitten huomenna. On hyvä, että, äh, harmi, että ette ole paikalla, mutta olette muualla tärkeässä tehtävässä puolustamassa meidän budjettiamme. Nyt tämä valiokunnan kokous päättyy. Kiitän vielä koordinaattoreita kärsivällisyydestä. Maltoitte odottaa pari minuuttia, mutta koordinaattorinen kokous siis jatkuu tässä heti oikopäätä suljetuin ovin. Ja pyydän teitä jäämään tänne, jotka siis kuulutte koordinaattoreihin.